So can the political advisor me... No niin, hyvää iltapäivää. Mikäli jäsenet pikkuhiljaa tulevat paikalle, niin hyvä niin. Kello on jo kolme minuuttia yli puolen. And one member there. What, what, is, what is the case for that? Mikäs täällä nyt mättää? But... So normally I will not wait. Yleensä minä en kyllä odottele. No kaksi minuuttia ehkä voin odottaa, että jäsenet tulevat paikalle. So, as I promised, five minutes past, we will start. Kuten lupasin, niin viittä minuuttia yli aloitetaan. Menemme nyt esityslistan kohtaan 20. Kyseessä on keskustelu Bangladeshin kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta. Tänä aamulla me keskustelemme GSPn täytäntöönpanosta. Yksi elementeistä oli Bangladeshin kaikki paitsi aseita kohtelu. Bangladesh on suuri GSPn, GSPstä hyötyjä maa. 60 prosenttia tietääkseni Bangladeshin tuonnista tai Bangladeshin viennistä Kun tarkastellaan 49 eri avunsaajan maata, Bangladeshista tulee näiden maiden yhteenlasketusta tuonnista Euroopan 66 prosenttia. Ja sitten tämä Rana Plazan tapaus 2013 on vielä ihmisten muistissa. Meidän täytyy tarkastella tekstiilialan työntekijöiden työskentely- ja elinolosuhteita. Tätä varten luotiin kestävyyssopimus maan kanssa. Siinä tarkastellaan sitä, kuinka GSP säännöksen pistetty täytäntöön Bangladeshin puolella. Me valvomme tätä prosessia erittäin huolella. Lukuisia keskusteluita on järjestetty täällä valiokuntatasolla jo, mutta niin ikään seuraus, seurantaryhmässä, jossa käsitellään kaakkois aasia tai etelä aasia on myöskin puhuttu Bangladeshista. Lisäksi lähetimme tiedonhakumatkan tai valiokunnan valtuuskunnan 2016 Bangladeshiin tutustumaan tilanteeseen paikan päällä. Nyt meidän on aika keskustella. I see that we have some... Niin. Vaikuttaa siltä, että meillä on Bangladesista arvovaltaisia edustajia paikalla. Ja koska täällä ei niin kauheasti kollegoja ole paikalla, ehkä heille voitaisiin antaa vähän enemmän aikaa kuin aikaisemmin, ja he voisivat kommentoida asioita. Ei käy koska minun kokemukseni, kun olen pitkään ollut parlamentin jäsen, että mikäli me aloitamme tällaisen menettelyn ja annamme enemmän puheaikaa heti alussa, kokouksen alussa, niin sitten kokousta aloitakaan enää puolelta. Pian se aloitetaan varttia, valittaa sitten vasta kolmelta. Kokouksen aloittamisaika vain venyy ja venyy, joten valiokuntiin kannattaa tulla ajoissa paikalle, koska emme nyt tällaiseen voi ryhtyä. Tietystikin olen aina avoin tekemillenne ehdotuksia, mutta tässä tapauksessa valitettavasti vastaus on ei käy. Timely to make a, um, um, state of play. Sopimuksen uusiminen on nyt käsittelyssä. ILOn asiantuntijat ovat raportoineet tilanteesta. Ja ILOn raportti myöskin on nyt nähtävillä. Voimme lyhyesti keskustella tapahtuneesta kehityksestä ja myöskin tulevaisuudesta. Kuten edustaja Dalth myös totesi, meillä on täällä arvovieraita paikalla. Sad Hosei ensinnäkin on Bangladeshin lähettiläs. Tervetuloa. Karen Curtis puolestaan on ILON normeja käsittelevän yksikön johtaja, paikalla myös kerrova Jenny Holdcroft, joka on Trade Unions of Industry All järjestöstä, ja tohtori Pierre Gröning puolestaan Amfori-järjestöstä. Aiemmin järjestö nimellä Foreign Trade Association. Tervetuloa teille kaikille. Annan aivan ensimmäiseksi puheenvuoron ILOn edustajalle, kansainvälisen työjärjestön edustajalle. Hän sai viiden minuutin ajan kertoa siitä, mikä tilanne tällä hetkellä Bangladeshissa vallitsee. Olkaa hyvä. Thank you very much, chair. Um, Kiitos puheenjohtaja Hielolle. On kunnia olla täällä läsnä tänä iltapäivänä puhumassa. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne. ILO ja EU ovat olleet vahvoja kumppaneita, kun on tuettu kestävyyssopimusta ja Bangladeshin hallitusta siinä, että päästäisiin parantamaan työtarkastuksia, parantamaan työterveyttä ja turvallisuutta ja työntekijöiden oikeuksia. ILO on ollut yhteistyössä Bangladeshin hallituksen kanssa paikan päällä ja on tehty teknistä yhteistyötä ohjelman muodossa ja on myös säännöllinen seuranta, mitä tehdään valvontamekanismien kautta. Ja tätä on helpottanut se, että Bangladeshin hallitus on ratifioinut seitsemän kahdeksasta tärkeimmästä yleissopimuksesta ja työ tarkastussopimuksen hyväksyminen myös. Minä haluaisin vielä kertoa lyhyesti, mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut liittyen siis eh, valvontaelinten kommentteihin. Tiedämme, että Bangladeshin eh, hallitus on ollut kansainvälisen eh, komitean edessä useamman kerran viime vuosina. Tämä koski sekä mukaan tuloa NATOon liittymisvapaus eh, sopimuksen yhteydessä. Ja eh, standardien toimeenpanokomitean viimeisissä suosituksissa tehtiin erityisiä ehdotuksia Bangladesin hallitukselle. Komitea havaitsi, että nämä asiat olivat jo pitkään kaivaneet ratkaisua Bangladesissa, mitä tulee siis eh, liittotusvapauteen ja siihen, että ei oltu tarpeeksi edistytty ja että oli tärkeää tehdä enemmän. Ja standardien täytäntöönpanokomiteassa korostettiin sitä, että työlainsäädäntöä on Bangladesissa muutettava niin, että voidaan var- varmistaa se, että lakiluonnos, joka koskee vientialueita, mahdollistaa eh, liiton liittymisen ja sitten yrittäisiin toimiin erityisesti Suliassa tapahtuneita eh, ongelmia mm, ratkaisemaan. Ja tähän liittyy myös rikosoikeudelliset sanktiot ja sitten komitea varmisti myös sen, että pitäisi eh, nopeasti eh, kaikki hallinto hoitaa. Asiantuntijakomitea, joka viime vuonna marrasjoulussa kokoontui, kävi nämä asiat läpi ja myös asiat, jotka liittyvät työtarkastussopimuksen täytäntöönpanoon. Ja tämä raportti, joka julkaistiin internetissä pari viikkoa sitten, niin siinä eh, komitea, joka käsittelee liittokunnallisen vapautta, eh, mainitsi Bangladeshin hallituksen edistymistoimet ja sen, että liitto kuluttajien rekisteröitymisasioissa oli edistytty näin vähän eh, lyheni se aika, mitä tarvitaan liiton rekisteröimiseksi ja vähennetään epäoikeudenmukaisia eh, oloja työmaailmassa ja myös internetin käyttö on parantunut ja sitten pantiin meille mm, huomioon myös se, että on kolmikantaa toimintaa ollut valmisvaatealalla mutta tämän lisäksi oli toisaalta on ollut uusia syytöksiä siitä, että työntekijän on kohdistunut väkivaltaa ja uhkauksia ja huomattiin myös, että rekisteröitymishakemuksia oli tullut, joista jotka oli sitten kuitenkin evätty. Ja jos katsoo näitä rekisteröitymishakemuksia, niin niistä kieltäydyttiin sen takia, että ei ollut 30 prosentin minimimäärää työntekijästä mukana. Ja siksi komitea ei ollut kovin innostunut hallituksen ehdotuksesta, että vähitellen vähennettäisiin tätä prosenttivaatimusta, jotta liitto voitaisiin rekisteröidä eri tasoilla. Kyse on siis työntekijöiden määrästä. 30 prosenttia työntekijöistä on yhä vaatimuksena, jos työpaikalla on alle 2000 työntekijää, mutta kuitenkin äskettäisessä IFC-ILO-raportissa sanotaan, että 69 prosenttia yritetään sellaisia, että siellä on alle 1000 työntekijää ja siksi ollaan huolestuneita siitä, että tämä pieni muutos, mitä on ehdotettu, ei varmasti vaikuta kovinkaan moneen yritykseen ja tämä ei siis helpota eh, ammattiliittojen perustamista. Mitä tulee sitten näihin vienti tuotantoalueisiin, niin komitea piti hyvänä sitä, että hallitus on pyrkinyt lähentämään lainsäädäntöä yleissopimukseen päin, mutta kuitenkin on paljon asioita ratkaisematta ja erityisesti korostettiin sitä, että yhdistykset voivat liittyä mukaan muihinkin yhdistyksiin, jotka toimivat näiden vientialueiden ulkopuolella. Jos ajatellaan liittoutumisvapauden komitea, niin siellä oltiin huolestuneita myös siitä, että eh, vientialueen alaisuudessa toimitaan nyt yhä, ja tämä ei ole kuitenkaan Eh, riippumattoman työtarkastusviranomaisen periaatteen mukainen tilanne. Ja tähän lopetan tämän puheenvuoroni. Kiitos. Voin vastata teille kysymyksiin. Loistavaa. Kiitos tästä katsauksesta. Nyt puheenvuoron saa AY-liikkeen edustaja Industry All-järjestöstä. Olin aiemmin itse IG Metallin jäsen, joten hienoa olla täällä tänään. Olkaa hyvä, Rova Holdcroft. Hienoa. On hienoa saada puhua valiokunnalle. Kuuluu siis Industry All johtokuntaan ja Bangladeshin osaston johtoon. 15 äh, alamedustajaa toimii tekstiilialalla ja kerromme tänä, nyt nykyisestä tilanteesta, jonka olemme kokeneet kentällä. Väkivalta ja uhkailu jatkuu edelleen AY-liikkeitä kohtaan. Olemme nähneet usein erilaisia tapauksia. 14.2. esimerkiksi SDGSn kolme edustajaa puhui tehtaan edustajien kanssa, kun paikalle tuli henkilöitä, jotka pyrkivät repimään heidät ulos toimistoistaan ja kun he vastustivat heidät hakattiin. Tämä on tyypillistä, mikään ei ole muuttunut. Uhkaillaan rikossyytteillä 12 kuukautta sitten nostettiin syytteet. Erässä tapauksessa niitä ei ole vedetty pois. On myös yli kaksi vuotta vanhoja tapauksia, joissa työntekijöitä pidätettiin. He joutuvat takuutaan vastaan käymään kerran kuukaudessa tuomioistuimessa. Ja kun he käyvät siellä, he menettävät päivän palkan. Eli jatkuvasti on toimintaa, joka estää AY-liittojen järjestäytymisen. Kasipurissa oli toimisto, jonka viranomaiset viime vuonna sulkivat jälleen kerran palkkakiistan jälkeen. Se ei ole vieläkään saanut avata uudelleen. Paikallinen poliisi ja viranomaiset ovat tämän estäneet. On otettu käyttöön erilaisia toimintakriteereitä, mutta silti AY-liikkeiden on hyvin hankala rekisteröityä tehtaissa. Esimerkiksi mitä tulee työntekijöiden luetteloihin, perhesuhteisiin, kaikkiin yksityiskohtaisiin tietoihin, joita pitää kerätä. Tämä on äärimmäisen byrokraattista. Ja vaikka AY-liike saisi koottua kaiken tiedon ja allekirjoitukset todistaakseen, että 30 prosenttia työvoimasta haluaa liittyä liittoon, mikä on jo paljon pyydetty, niin usein sitten tahot vaativat laajempia listoja tai antavat erilaisen luettelon, mikä sitten hylätään, koska luettelot eroavat toisistaan. Eli se ilmapiiri, missä toimitaan, ei ole muuttunut. Edelleen on olemassa erilaisia kokoontumisvapauden esteitä. Haluan kiinnittää huomiotanne myös siihen, miten tekstiilialan palkat polkevat paikoillaan ja turvallisuus on heikkoa. Bangladesissa on komitea, joka kokoontuu käsittelemään aihetta vain kerran viidessä vuodessa. Palkkakehitys on todella hidasta. Ja työntekijöitä on pyydetty osallistumaan komitean toimintaan, mutta ei AY-liikkeiden. kun laadittiin Bangladesh-sopimus, hallitus reagoi siihen, että sanoi, että sopimusta ei missään nimessä jatketa. Olemme päässeet nyt hieman eteenpäin siitä, että jos hallituksen ohjelmalla ei voida jatkaa sopimuksen toimintaa, niin silloin sitä jatketaan kuusi kuukautisin kausin. On katsottava, pääsevätkö eri tahot sopimukseen, hallitus, työntekijäpuoli, kansainvälisen puoli. On katsottava kriteereitä ja onko hallitus näihin päässyt. ILO tällä hetkellä toteaa, että hallitus ei vielä pysty täysimääräisesti toteuttamaan sopimusta. Ja tätä siis jatketaan, kunnes kriteerit täyttyvät. Todella tarvitaan oikeanlaisia kriteereitä ja arviointeja. Olemme huolissamme siitä, miten hallituksen sopimuksella voidaan hoitaa välitystoiminta ja muu, esimerkiksi kansainvälisten merkkien kyseessä ollessa. Kestävyyssopimuksen tavoitteisiin ei Bangladesissa mielestämme siis ole päästy. Ja GSPn puolelta pitäisi tutkia, miksi sääntöjä ei noudateta. Nyt sitten herra Gröning, Foreign Trade Association järjestöstä, jolla on nyt uusi nimi. Voitko selittää, voitteko selittää mitä tämä, mistä tämä Amfuri-nimi tulee? Thank you very much, Chairman. I, I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Saksaa, jos se sopii die, ist, es handelt sich um keine Abkürzung Amphori. Ei tämä ole mikään lyhenne, vaan amfori on, tarkoittaa vähän niin kuin antiikkisia ruukkuja, joita kutsutaan nimellä amfora. Niitä käytettiin jo muinoin kaupankäynnissä. Amforit on siis monikko sanasta amfora, ruukku. Joten tämä on hieman tällainen keksitty nimi. Kyse on 2200 jäsenestä tuot mukana yhteensä. Liikevaihto on 1,7 miljardia ja ensimmäinen tammikuuta muutimme nimemme. Aiemmin nimemme oli Foreign Trade Association BS e ja muut, BSI e ja muut työ, työmme on teille tunnettua, jotta nimi muuttui. Kiina, Intia, ovat kärkipäässä, mutta Bangladesh on tulee kolmantena kokonaisvolyymin kannalta. Usein me pyrimme kestäviin toimitusketjuihin ja kiinnitämme huomiota erityisesti näihin maihin. Viimeisten viiden vuoden aikana sen jälkeen, kun Rana Plazan katastrofin tapahtuma sattui, yli 600 tarkistusta tehtiin Bangladesissa ja lukuisia koulutusohjelmia otettiin sinä käyttöön Amforin näitä järjesti. Ensinnäkin, kun tarkastelemme nyt meillä olevasta sopimusta, se on suuri menestys. Yritykset Euroopassa ovat tehneet yhteistyötä ammattiliiton kanssa tuossa maassa ja myöskin muotimerkit ovat ottaneet enemmän vastuuta toimitusketjustaan. Sopimuksen yli 50 prosenttia sopimuksen piirin järjestöistä tai tavarantoimittajista kuuluu minun järjestööni. Ja kun tarkastellaan 90 prosentin tavoitetta, todennäköisesti siinä ei päästä, mutta kun on kyse rakennusten turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta, tilanne on huomattavasti parantunut, mutta uusia onnettomuuksia ei voida sulkea pois. Uskon kuitenkin, että tällekin työlle täytyy antaa tunnustusta. Sopimus oli sellainen, että siinä oli sisällön tiettyjä vaatimuksia – Esimerkiksi ne tapaukset, jotka mediassa hiljattain ilmoitettu ja rangaistukset ja miljoonien sakot, kaikki tämä, mitä on kuultu mediasta, niin tuomioistuin voi toimia, mikä se haluaa, mutta tärkeää on muistaa, että lisää ponnistuja tarvitaan. Siksi nyt tulen toinen, toisen kohtaan. Hienoa, että uudessa sopimuksessa on kunnianhimoiset tavoitteita. Täysimittainen vastuun siirtäminen Bangladesin hallitukselle tässä vaiheessa todennäköisesti ei toisi taattuja tuloksia ja kestäviä ratkaisuja. Katsomme, että on mielekästä tarkastella esimerkiksi niitä laiminlyöntejä, mitä kollektiivisessa työehtoneuvotteluoikeudessa esimerkiksi maassa on ja muita AY-liikkeen toimintaan haittavia toimia ottaa huomi- käsittely, niin kuin järjestö tekee, työoikeus, työntekijöiden oikeudet ja yhdistämis- ja järjestäytymisoikeus ovat tässä tärkeässä samassa. Meillä erittäin voimakasti tehnyt työtä tämän suhteen jatkossakin. Huhtikuussa on uusi keskustelu kierros edessä Dakassa. Aika on liian vähän, siksi öö, katson, että ohitan hieman tätä vanhaa sopimusta – ja menen yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Ja juuri se seikka myöskin pohdin, kuinka, kuinka esimerkiksi tehtaiden kunnostustyöt ovat edistyneet ja minkälaisia puutteita tässä on ollut tarkastusten valossa. Täällä oikein mainittiin se, että kyse on suurista rahoitusriskeistä, kun on kyse tarkastuksista paikan päällä – Siksi toiminta rajoitettua. Ja kun aikaraja tulee umpeutumaan toukokuussa, niin toistaiseksi 53 Amforen jäsenistä on allekirjoittanut sopimuksen. Siis kyse on samasta toimista, kun jotainkin sopimuksen puitteissa. Tärkein tavoite on, tavoite luoda sellaiset olosuhteet Bangladesissa, joita tässä sopimuksessa, ja hallituksen täytyy pistää säännökset täytäntöön. Onnistunut reformi, uudistusprosessi edellyttää myöskin sisäistä uudistusprosessia. Se, että jatkossa pistetään täytäntöön säännöksiä ja lisätään hallitusta kapasiteettia, on varmaan kaikkien mielestä tarpeellista muuten kestävää ja toimivaa kunnallista aika Nyt päätän puheenvuoron kohta ei ole vetäytyä pois Bangladesista, vaan pikemminkin edelleenkin haluamme varmistaa sen, että toimitusketjussa on yhteiskunta vastuu aina tärkeässä asemassa. Esimerkiksi naisten voimaanottaminen, sitä koskeva sopimus tulee umpeutumaan kolmen vuoden sopimus, nyt tarkastelee myöskin sen tuloksia. Bangladesh on hyvällä tiellä. Mutta hyvin paljon uudistuksia ja parannuksia vielä tarvitaan. Toimenpiteisiin täytyy vielä ryhtyä. Olemme kiitollisia Euroopan unionille, komissiolle myöskin parlamentille siitä, että Bangladeshin asia pidetään aina esityslistalla mukana ja se on erittäin vahva kumppani myös meillä. Of uh, Bangladesh for a short intervention and reaction. Nyt Bangladeshin lähetteessä saa lyhyesti kommentoida, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Arvon edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitos siitä, että sain tulla tänne paikalle puhumaan kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta Bangladesissa. Kun kestävyyssopimuksesta puhutaan, ei saa unohtaa sitä, että Bangladesissa on hyvin vaikea kriisi käynnissä ja se johtuu siitä, että naapuri lähetti meille suuren määrän rohinkia pakolaisia meidän vähäisillä resursseillamme on otettu vastaan miljoona rohinkia. Ja tämä pitää pitää mielessä nyt, kun puhutaan kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta. Haluaisin sanoa, että olemme hyvin kiitollisia kestävyyssopimuksen kumppaneille annetusta avusta niin, että Bangladesin tehtaat ovat nyt paljon turvallisempia. Meidän valmisvaatetehtaamme on tarkistettu ja sieltä on löydetty ongelmakohdat, on Eh, korjattu tarpeen mukaan ja jos ei ole läpäisyt näitä tarkastuksia, niin on joutunut pois vientilistalta. Ja tämä työ oli kyllä valtava ja se hoidettiin menestyksellisesti. Meillä on nyt turvalliset vaatetehtaat ja myös eh, kaikkein ympäristöystävällisimmät valmisvaatetehtaat, mitä maailmasta löytyy. On tehty suuria investointeja ja kansainvälinen yhteisö on tämän todennut nyt työterveyttä ja turvallisuutta on parannettu ja se on taattu vaateteollisuudessa ja sinne on sijoitettu suuri määrä rahaa. Arvon edustajat, aikaisemmat puhujat ovat jo puhuneet kolmikanta komiteasta ja niin poispäin, eli en paneudu siihen sen enempää. Mutta jos en niistä sano mitään, niin en ehkä tässä oma tehtäväni täytä kunnolla. Eli milloin annettava nyt tarpeeksi aikaa, vaikka yritän kuitenkin rajoittaa kommenttini mahdollisimman lyhyen. Minä haluaisin erityisesti onnitella ja kiittää Industry Allin ystäviä ja Uniglobalin ystäviä, koska siellä on hyvin tarkkaan suoritettu näitä tarkistuksia. Tämä työ oli valtava ja olemme tästä tietoisia. ILO on tekemä työ Bangladesissa on myös merkittävää. Bangladesh pitää tärkeänä kansalaisten hyvinvointia. Hallitus otti mukaan kaikki työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät, kun parannettiin työoikeuslakeja ja perustettiin kolmikantaa komitea, joka tarkasteli ILOn suosituksia lainsäädännön muuttamiseksi ja lainsäädäntöä muutetaan nyt todellakin ILOn suositusten mukaisesti kolmikantaa neuvottelut Bangladeshin työn lain uudistamiseksi. Siellä on ollut mukana hallituksen lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajia. Kukin on riippumattomasti ottanut kantaa asian ja miettinyt sitä, miten voidaan parhaiten eh, palvella bangladesilaisia huomioiden kuitenkin maan sosiaalista-alueellinen tilanne. Kestävyyssopimuksen tekemisen jälkeen Bangladesin hallitus ja työministeriö ovat ryhtyneet tärkeisiin ja merkittäviin toimiin. Annan muutaman esimerkin näistä. Täällä muut puhujat ovat jo maininneet tämän SOPin kehittymisen. Ja sitten eh, toiseksi on vähennetty liittojen syrjimistä ja lisätty avoimuutta ja kolmanneksi on lisää varoja tarkistuksiin työpaikoilla ja tehtaissa, jotta kapasiteettia voidaan parantaa. Ja neljänneksi Bangladeshin työlainsäädäntöön on otettu mukaan suositukset ja ne on toimitettu nämä muutokset INOlle ja kohta päätökset tehdään parlamentissa. On varmasti erimielisyyksiä siitä, mikä pitäisi olla kynnysmäärän, jotta voitaisiin kun perustetaan ammattiliiton yhdistyksiä eri työpaikoille. Tästä juuri keskustellaan, mutta haluan kuitenkin vahvistaa, että kestävyyssopimuksen pohjalta luotu yhteistyö, sillä on todella valtava potentiaa tehkäämme siitä menestyksen. Kiitos. Ja nyt otetaan tervetulleeksi Sian Spoon opiskelijoita Pariisista. Tervetuloa, missä te olettekaan valtiotieteellisen yliopiston opiskelijoita. Nyt sitten esittelijä, olkaa hyvä. Chairman, thank you very much. Um... Kiitos puheenjohtaja. Palasin juuri Bangladeshista. Meillä oli vihreä viikko viime viikolla ja olin mukana Etelä- Aasian valtuuskunnassa monitorointivaltuuskunnan puheenjohtajana tämän valiokunnan puitteissa. En lähde nyt toistelemaan kaikkea, mitä halusin. Halusin kiittää kaikkia läsnä olevia vieraita heidän panoksestaan, mutta on asioita, joihin haluaisin puuttua kokouksestani niin viime viikolta. Nämä tiedot ovat varsin ajan tasaisia. Haasteita on tuotu esille paljon, esimerkiksi AY-liikkeisiin liittyen, rekisteröintiprosesseihin liittyen, tietty, tiettyihin erityisalueihin, EPZ-alueisiin liittyen. Aika kuluu, mutta asiat eivät etene. Samat asiat, joista kuulin viime viikolla, ovat olleet esillä jo kaksi viikkoa sitten, eikä mitään neuvotteluedistystä ole tapahtunut. Kiitoksia lähettilälle hänen panoksestaan. Vielä kaksi vuotta sitten minulle kerrottiin, että tarvitaan entistä enemmän työtarkastajia – jotta tarkastuksia voidaan tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että standardeja noudatetaan. Ja sama viesti välittyy jälleen kaksi vuotta myöhemmin. Tarkastajia tarvitaan lisää. On siis sitouduttava siihen, että todella e- edistystä saadaan aikaan, mutta todella on nyt tartuttava sanoista tekoihin. Meidän pitää tunnustaa toimet ja kannustaa niihin. Ja otan huomioon hiljattaiset kehitykset, joita on nähty viime aikoina, joista on koitunut lisää taakkaa hallitukselle. Esimerkiksi rohingya kriisi on ollut valtavan laaja-alainen. Se on tapahtunut lyhyessä ajassa. Todella uskon vakaasti että meidän pitää mahdollisuuksien rajoissa tukea kauppaa Bangladeshin kanssa ja tätä kautta tukea heitä tässä hankalassa tilanteessa. Miten tähän päästään, en tiedä. Varmaankin kollegoilla, joilla on kokemusta, on ajatuksia. Minullakin on jotakin, jotakin ideoita. Tietyt ydinasiat, ydinkysymykset palaavat koko ajan. GSP puitteissa esimerkiksi. Bangladeshilaistuottajat toivovat pääsevänsä vaadittaviin kriteereihin tasolle, jota heiltä vaaditaan. Tämä liittyy hintoihin ja tilauksiin, mutta tilanne on epätasapainoinen. Ostajat kääntyvät heidän puoleensa tietäen täysin tarkkaan, mikä hinnoittelu tietyillä tuotteilla on, ja näin he pystyvät täysin valvomaan sitä, kuinka paljon tämän yli he haluavat maksaa, eikä tämä ylittävä osa sitten tarjoa kylliksi toimintamahdollisuuksia, jotta päästäisiin meidän vaatimuksiimme ja asettamiimme standardeihin. Eli on syntynyt tällainen epätasapainon tila, joka ei ole enää kestävä. Ja se aiheuttaa painetta erityisesti työoikeuskysymyksissä ja palkkakysymyksissä. Mutta puheenjohtaja, meidänkin täytyy vastata tähän kysymykseen kansalaisillemme. He tiedostavat nämä asiat niin hyvin, että he ottavat ne esille sekä yritysten kanssa, joilta ostavat tuotteita, että paikallisten poliitikkojen kanssa. He haluavat tietää hinnan lisäksi, miten vaatteet ja tuotteet on tuotettu, kuka ne on tehnyt, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset joutuvat työskentelemään. Jossakin vaiheessa tämä ongelma pitää ratkaista. Ja kysyinkin komissiolta, mitä olemme valmiita tekemään sitoutuaksemme tähän kysymykseen. Tähän ei ole aikaisemmin vastattu ja näin ei jatkossa voi olla. Heilutatte siellä pian jo vasaraa. En pidä siitä, joten nyt tukin suuni. Loistavaa. Kiitos siitä. Nyt puheenvuoron saa kollegalla jolla on selkeä viesti. Puhukaa lyhyesti ja ytime, ytimekkäästi, mikäli teillä on kysymyksiä. Mutta kertokaa tarkalleen, kenelle kysymys on osoitettu. Agnes, ole hyvä. Okay, uh, I try to be sure. No, yritän puhua lyhyesti. Minullakin on pitkät muistiinpanot, niin kuin kollega Karimilla. Uskon, että tilanne on melkoisen selkeä. Teidän alustuksen ansiosta, joten en nyt aio käydä lävitse koko tätä historiaa ja kuka teki mitä. Vaikkakin on selvää, että kansainvälinen yhteisö vaatii sitä, että Bangladeshin hallitus pistää täytäntöön selkeää, selkeitä sitoumuksia aikataulussa, kun on kyse työturvallisuudesta ja terveydestä. Olen iloinen siitä, että edistystä on tapahtunut sen painostuksen ansiosta, jota myöskin ammattiyhdistysliike on onnistunut harjoittamaan ja myöskin tuottajat, jotka ovat tällä ovat painostaneet. Lisäksi on selkeitä sitoumuksia, jotka perustuvat lakeihin ja ilon säännöksiin. Teidän raporttinne perusteella valiokunnassa, mutta myöskin paperilla tulee selväksi tiettyjä asioita. Nämä neljä ydinsitoumusta, työlainsäädännön uudistaminen, yhdistymisvapaus, nämä vientiteollisuuden vapaa-alueet ja union AY-liikkeiden syrjintä. Näiden suhteen ei ole tapahtunut mitään kehitystä. Riittääkö raha myöskään ihmisten hengissä pitämiseen? Ne hinnat, joita valmistajat ovat maksaa. Tämä on myöskin mielenkiintoinen kysymys. Kysymyksiä on osoitettu komissiolle, koska aiemmin me sanoimme, tai aiemmin me asetimme kaksi erilaista aikataulua. Ensin sanottiin, että työntekijöiden oikeuksia koskeva lainsäädäntö täytyy saada kuntoon ennen toukokuuta 2017. Sitten hieman lykättiin asiaa syksyyn 2017. Ja nyt ollaan jo helmikuussa. Ja meillä on ilon kertomus, johon me luotamme pitkälti. Pitämme sitä suuressa arvossa. Ja kun aikataulusta on kyse, niin mikä tiettyyn aikataulun tietyn aikataulun sisällä lakimuutoksia tehty, ja mikäli on ottaa itsemme vakavasti, niin meidän pitäisi kyllä ryhtyä viralliseen tutkimukseen ja ottaa selville, onko Bangladeshin hallitus edelleenkin hallitus, joka ansaitsee suositumuskohtelun. suosimuskohtelua, en te, emme tietenkään halua keskeyttää, mutta mikäli haluamme ottaa omat sitoumuksemme vakavasti ja myöskin omat aikataulumme vakavasti, niin kyllä meidän jotain täytyy tehdä. No ihan totta. Kiitos tästä puheenvuorosta. Lola, ole hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. niin kestävyyssopimuksen täytäntöpanokertomuksen ja ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kertomuksia ja kuultuani täällä eri puheenvuoroja, no on todettavissa, että on kuitenkin puutteita, ei ole saavutettu niitä tavoitteita, joihin sopimuksella pyritään. En tästä puhu sen pidempään, nämä on jo mainittu. Kyseessä ovat liitot, työtarkastukset ja ILOn suositukset. Eli voidaan sanoa, että on edistetty paljon työntekijöiden oikeuksia ja rakennusten turvallisuutta, mutta on paljon tekemistä vielä esimerkiksi ILOn yleissopimusten osalta. Ja jotta voitaisiin edistää näitä aloitteita, jotka on jo esitetty, nyt pitäisi varmistaa, että yritykset toimivat Eh, vastuullisesti, mutta ei tämä olisi vain suositus yrityksille, että pitäisi toimia paremmin, vaan että yrityksillä on todellakin vastuu omasta toiminnastaan ja tämä on ihan eri näkökulma. Ne yritykset, jotka ovat mukana Bangladesin kautta kulkevissa arvoketjuissa. Niiden pitäisi varmistaa se, että työtarkastukset ovat kunnollisia, että työntekijän oikeudet toteutuvat ja että todellinen järjestäytymisvapaus toteutuu, mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että näin vain pitäisi olla eikä käytännössä ole. Nyt on oikea aika eh, säätää lakeja sillä tavalla, että nämä yritykset, jotka ulkoistavat tuotantonsa Bangladesiin, saisivat selkeät vastuut ja pitää tehdä selväksi, että tarvitaan sanktioita, muuten tästä kaikesta ei ole mitään hyötyä. Ja se, että Korea Lions ovat eh, edistäneet eh, tarkistuksia, niin tämä kolmas pilari, niin kuin se nyt on tähän asti ymmärretty, niin siinä on selkeitä puutteita. Ja ongelmana on se, että tämä kaikki voi vain olla yhä vähemmän merkittävää täällä on yksi ala, johon on keskitytty esimerkiksi rakennusten mm, vahvuus, mutta pitää huomioida myös ihmisten oikeudet työntekijöinä. Nämäkin ovat, nämä ovat myös ihmisoikeuksia. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamenttihan pyysi komissiolta erityisesti tekstiili alan mietinnössä teimme tällaisia pyyntöjä. Siitä on jo melkein vuosi. Kiitos. Thanks, äh, Karolina, hyvä. Kiitos. On kuultu usein, että edistys ei ole riittävää. Minua kiinnostaisi, että jos säännöistä ei pidetä kiinni, niin miten tässä sitten toimitaan – lähettiläs sanoi, että silloin yritykset otetaan pois vientilistalta. Minkälaisista rikkeistä tässä on kyse ja mikä menettely tähän liittyy? Sitten korostaisin Agnesin sanomaa. Komissio sanoi viime vuonna haluamassa katsoa, mikä Bangladesin tilanne on. Pitäisikö sen edelleen saada GSP Plus asema? No, mitä komissio nyt todella aikoo sitten tehdä? Tätä haluaisin kysyä. Dartmouth. Edustaja Dartmouth. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että tämän konteksti on se, että Bangladesh ei ole maa, joka on luonnonvarojen suhteen rikas. Kenties lähettiläs voi todeta, että on samaa mieltä tässä kontekstissa. Bangladeshin tekstiili teollisuus on ollut melkoinen menestystarina. Kaksi tilastotietoa poimin täältä. Teksteollisuus suoraan työllistää neljä miljoonaa ihmistä. 55 prosenttia on naisia. En tiedä, mitä nykypäivänä voi kutsua naiseksi, mutta nyt siterään vain. Joten tekstiteollisuus on melkoinen menestystarina. Kaksi AY-liikkeen edustajaa puhui. He saivat normaalin määrän puheaikaa. Ja keskusta ja vasemmistopuolta ovat puhuneet myöskin pitkään. Huomauttaisin, että Saksassa on sellainen periaate, että vain 80 prosenttia työvoimasta kuuluu AY-liikkeeseen. Ialon edustaja, rouvas henkilö, teillä taisi olla pohjois aksentti. Yhdysvalloissa alle 8 prosenttia työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon yksityisellä sektorilla. Eikä tämä ole edes kysymys, vaan ajatus, jonka haluan jakaa kollegoiden kanssa. Kuulkaas, Bangladesissa on hyvin paljon sisäsyntyisiä ongelmia, ei pelkästään ilmastosyistä, vaan kyse on maasta, kyse on maasta, jolla ei ole luonnonvaroja, luonnonrikkauksia. Se on kuitenkin ollut suuri menestys viime vuosina. Se on antanut, voimannut hyvin suuren määrän ihmisiä. 50 prosenttia, 55,5 prosenttia on työntekijöistä on naisia. Joten mikäli nyt halutaan pakottaa maa nielemään valtava määrä erilaisia säännöksiä, niin tämä kyllä on vaikeuttanut ihmisten elämää, jotka tekevät työtä teollisuuden piirissä. En ymmärrä, kuinka, miltä Ison Britannian ja Bangladeshin kauppasopimus voisi näyttää miltähän se voisi näyttää. Anmari Minär. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Oikeasti en haluaisin sanoa herra että hän voisi kenties houkutella ihmisiä paikan päälle keskustelemaan tästä aiheesta en, ensinnäkin, että ainakin tuleekaan. No, ei se nyt sikseen. Voisi kehottaa kollegoitaan tulemaan Mielelläni esittäisin kysymyksen komissiolle. Vuosikertomus, jonka ilon asiantuntijakomitea antoi ilon yleissopimusten noudattamisesta Bangladesh mainitaan tuossa raportissa. Minä kuulisin teidän reaktionne raportin mukaan. Äh, AY-liikkeeseen kohdistuvan väkivallan suhteen ei ole tapahtunut mitään eristystä ja työ paikoille edelleenkin ammattiyhdistysliikkeen edustajaa pelotellaan ja työvoimaan työn, työ, työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntö ei ole vieläkään kunnossa maassa, näin iloraportista. Ja mikäli edistystä ei ole tapahtunut, niin eikö kannattaisi tutkia mistämättä ja sitten tehdä johtopäätöksiä? Yes, all the questions. Uskoakseni kaikki kysymykset oli osoitettu komission suuntaan. Komissiosta on paikalla kaksi edustajaa kaupan pääosastolta Alui Alina Pojczyk, joka on yksikön varapäällikkö ja ulkosuhdehallinnon edustaja myöskin paikalla. Kumpikos haluaa puhua ensin? Good afternoon. Thank you, Chair, for... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää Kuten tiedätte, olemme jo parin vuoden ajan käsitelleet Bangladesia ja painostamme Bangladesin viranomaisia saamaan aikaan konkreettisia parannuksia maan työlainsäädäntöön. Tässä on tehty työtä kumppanuus- ja sitoumushengessä, emme niinkään sanktiohengessä. Tiedostamme sen, että tässä tehdään työtä maan kanssa, jonka talous on vähiten kehittyneiden maiden joukossa. Ja tämä on yhteisönä ja maana hyvin hauras, haavoittuvainen. Eli tämä oli lähtökohta kumppanuus haavoittuvasta ma- haavoittuvaisen maan kanssa. Kestävyyssopimuksella haluttiin kehittää kumppanuksia samankaltaisten maiden kanssa ja ILOn kanssa. Toinen sitoumuksemme parametri on, että tuetaan ja kunnioitetaan kansainvälisiä työoikeuden kysymyksiä ja niiden hallinnointia. Me annamme etusijan ILOn suosituksille ja kannoille mitä tulee työoikeuksien noudattamiseen ja myös heidän valvontamekanisminsa. Mutta olemme huolissamme, kovinkin huolissamme. Olen Karimin kanssa yhtä mieltä siitä, että usein on kuultu samoja vastauksia bangladesilaisviranomaisilta, eivätkä vastaukset ole viimeisen parin vuoden aikana juurikaan muuttuneet. Huolemme on siis syvä. Vuoropuhelu kuitenkin jatkuu ja haluamme jatkaa tällä tiellä vastedeskin, koska jos lähdemme seuraamusten tielle, niin on pohdittava, ketkä tässä sitten eniten häviävät. Sanktiot ovat kuitenkin osa käytettävissämme olevia välineitä. GSP-järjestelmän jäsenet Bangladesh mukaan lukien. Nämä kumppanit ovat sellaisia, että vakavia rikkomuksia ei olisi. Haluamme käyttää tätä välinettä aivan viimeisenä vaihtoehtona silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole toimineet olette lukeneet, olette varmasti lukeneet ILOn raportin ja kuulitte Karen Curtisilta ILOn edustajalta, että asiantuntijakomitea on pannut merkille mielenkiinnolla tiettyjä kehityskulkuja. Eli kuva on aika sekava. Emme ole vielä saaneet viestiä siitä, että meidän pitäisi nopeasti rankaista maata vaan se viesti, minkä me olemme saaneet, on, että meidän täytyy antaa vielä hieman tilaa hengittää bangladesilaisviranomaisille näissä uudistuksissa, joita he ovat ottaneet käyttöön. Kiitos. Uh, yes, indeed, maybe as a last... Ja ehkä vielä viimeisenä asiana puheenvuorossamme, kun katsotaan tulevaisuutta, mitä silloin tapahtuu? Parin viikon kuluttua pidetään Dakassa 3 plus 5 kokous maaliskuun puoli välissä. Silloin halutaan toimeenpanna asiantuntijakomitean suosituksia. Katso, mitä OECDn puolella tapahtuu ja halutaan toimia tekstiilialan toimijoiden kanssa. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Just uh, for the... Kiitos puheenjohtaja. Uusuli paljon haluaisin yhtyä siihen, mitä komissio sanoi vuoropuhelusta ja lähestymistavasta Bangladeshin suuntaan. Meillä on jatkuvaa vuoropuhelua ja annamme sen viestin, että on pantava täytäntöön nämä sitoumukset. Niin kuin yksi puhuja sanoi, Bangladeshin tilanne on nyt hyvin erityinen, koska aivan ulla tavalla sinne on tullut nyt rohinkia kriisin yhteydessä pakolaisia. Puhuja mainitsi EUn tuen tähän liittyen ja haluaisin vain tässä yhteydessä muistuttaa, että me annamme jatkuvasti poliittista ja rahoitustukea Bangladesille – niin siellä siellä otetaan vastaan Myanmarin pakolaiset. EU on ollut suurin avun ja viimeisessä avunantajakokouksessa ja mietitään koko ajan, miten voitaisiin antaa lisää taloudellista apua. Ja sitten Bangladesissa on myös hyvin erityinen poliittinen tilanne, koska vaaleihin valmistaudutaan ja me seuraamme tätä seuraavien kuukausien aikana. Meillä on jatkuvaa vuoropuhelua yhteisissä komissioissa. Puhutaan hyvästä hallinnosta, ihmisoikeuksista ja mm, seuraava istunto pidetään Dakassa nyt keväällä. Ja näissä yhteyksissä puhutaan ihmisoikeuksista, perusvapauksista, oikeusvaltiosta ja myös perustavanlaatuista odotuksista tähän ILOon raporttiin ja kestävyyssopimukseen liittyen. Ja niin kuin aamupäivällä sanottiin, tällä hetkellä mietimme sitä, voitaisinko saada EPAn seurantaa eh, toimia. Eli kuten komissio sanoi, me seuraamme tätä hyvin läheltä. Kiitoksia. Sitten kysymyksen komissiolle. Bangladesh pyrkii saamaan GSP Plus-aseman vuoteen 2021 mennessä. ja 27 kansainvälistä sopimusta täytyy ratifioida ja pistää täytäntöön. Onko tämä teidän mielestänne realistinen pyrkimys? We have looked into this issue. Me olemme tätä asiaa todellakin tarkastelleet. Ja 2021 tuntuu hyvin optimistiselta. Ensinnäkin YKssa tehdään päätökset tähän liittyen. YK-mekanismissa päätetään, onko maa tällainen vähiten maa vai ei. Ja tämä YK-mekanismin käsittely kestää yhdeksän vuotta, eli siitä vaiheesta, kun maa pääsee, täyttää nämä peruskriteerit siihen vaiheeseen, kun se pääsee pois tästä LDC-vaiheesta. Eli me vaikka, että ensi vuonna näin kävisi, vaikka tämä ei nyt pidä vielä paikkaansa, mutta jos vaikka ensi vuonna Bangladesh ei enää täyttäisi LDC-kriteerejä, niin se on kuitenkin yhdeksän vuoden prosessi ennen kuin tämä todella muuttuu, koska käydään keskusteluja ja pitää myös hyväksyä tämä eh, luokituksen muuttuminen Bangladeshin pitäisi hyväksyä ja sitten tällainen armokausi ja tällöin koko kansainvälinen yhteisö joutui hyväksymään tämän muutoksen ja mukautumaan siihen, eli tämä nopeasti käy. Mm, ja sitten kun näin käy ja riippuen siitä, minkälaiseksi uusi GSP Plus muotoutuu, niin ensinnäkin ennakkoehtona se, että yleissopimuksia on noudatettava. Kiitos. Kiitoksia. Odottaakseni asiantuntijoille ei osoitettu kysymyksiä, mikäli oikein ymmärsin. No, kiitos paljon. Onko nyt ihan pakko tehdä esittää mitään kommentteja? Ilmeisestikään ei. Kiitos siitä. Edustaja Karim saa vielä tehdä johtopäätöksiä keskustelusta. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Yhteenvetona totesin, että nyt päätän siihen, mistä aloitin. Haluan kiittää kaikkia vieraita, jotka tulivat paikalla, paikalle ja antoivat oman panoksensa tähän keskusteluun. Hienoa, että tulitte paikalle kertomaan omasta kannastanne. En halua, että kukaan lähtee täältä parlamentista se tunne mielessään, että heidän ajan käyttöön ei millään tavalla arvosteta. Haluan kiittää teitä kaikkia Todella päästä siitä, että olette paikalla. Uskon, että on parempi, mikäli Viittaan siihen, mitä komissio juuri sanoi. Tämä on erittäin herkkä kysymys. 2021 on enemmänkin kuin kunnianhimoinen tavoite. Kun huomioon Bangladeshin kunnianhimo päästä pois vähiten kehittyneiden maiden luettelosta. Minusta vaikuttaa siltä, että tilanne on sellainen, että saattaa hyvinkin olla, että hallitus on mahdollisesti maalannut itsensä nurkkaan, kun se on ilmaissut kunnianhimoisen tason ja toisaalta kun tarkastetaan, mitä se käytössä pystyy tekemään. Komissio on oikeassa. Tässä tarvitaan yhteistä työohjelmaa, joka laadittaisiin meidän ja Bangladeshin hallituksen välille – ja YK olisi tässä myöskin osapuolena mukana. Saattaa olla, että kun vuosi 2021 tulee, YK havaitaan, että maa voi, maan suhteen voidaan tehdä tiettyjä lausumia, mutta tämä ei vielä tule olemaan tien pää. Tämän jälkeen on vielä tarve tehdä yhteistyötä Bangladeshin kanssa vielä monien vuosien ajan, kuuden seitsemän vuoden ajan ehkä, ennen kuin päästään tulokseen. Meidän täytyy varmistaa, että työ etenee. Bangladeshin puolella on valtavan suurista haasteista kyse, kun on kyse GSP-järjestelmästä ja siinä pysymisessä, siinä pysymisestä ja EU-markkinoille pääsystä ja koko tästä siirtymäkaudesta. Sen täytyy tehdä yhteistyötä YK kanssa, jotta se pääsee eteenpäin. Tämä kaksi, nämä kaksi työsarkaa täytyy hoitaa rintarinnan. Bangladeshin kansallistakin täytyisi tietää tarkalleen, mitä tapahtuu ja kuinka tämä tullaan toteuttamaan, kuinka tämä siirtymävaihe toteutetaan ja sitten mitä tapahtuu siihen, kun maa pääsee askeleen ylemmäs kuin missä se nyt on. Tilanne on vaikea, mutta ei mahdoton. Lisäksi meillä on oma dynamiikkamme. 2019 vuonna järjestetään vaalit, joten asiat muuttuvat siinä vaiheessa. YK on ilmaissut, että mahdollisesti Bangladesh ei pääse keskituloa omavien maiden joukkoon ennen niin vuotta 2024. Tällä välin tulee uusi komissio toimeen ja Euroopan unionilla on uusi parlamentti myöskin, joten tässä on hyvin paljon muuttuvia osia vielä. Tavoite hieman muuttuu ja olosuhteet ja täytyy katsoa, kuinka tämä kaikki muotoutuu. Ennen vuoden 2019 vaaleja olisi tärkeää saada aikaan jonkinlainen kehys, jonka puitteissa toimitaan Bangladeshin kanssa ja sovitaan yhteisistä tavoitteista ja myöskin siitä, kuinka suhdetta kehitetään. Näen hyvin monia vaaroja ja suden kuoppia ennen vuotta 2019 ennen, koska nyt täytyisi Bangladeshin puolelta saada aikaan tai Bangladesin puolelta pitäisi saada jotakin merkkejä siitä, että konkreettisesti edistö on tapahtunut. Tämä olisi kenties paras toimintasuunnitelma, jota tällä hetkellä voisin esittää. Hyvin, vakava, hyvin vakavaa keskustelua tarvitaan vielä meidän ja Bangladesin välillä puheenjohtaja. Kiitos. Indeed, Mr. Karim. Aivan totta, herra Karim. Noudatamme tätä linjausta. Ennen Euroopan vaaleja täytyy vielä asiat saada jonkinlaisiin puitteisiin. Kiitos asiantuntijoille. Olen täysin varma, että pidämme vielä yhteyttä tämän asian tiimoilta. Ja älkää epäröikö, ottakaa ihmeessä meihin yhteyttä, mikäli näette siihen tarvetta. Kiitos paljon. So, we are... No niin, nyt sitten siirrymme kohtaan 21 estysistalla. Kyse on jälleen kerran tärkeästä kaupallisesta kysymyksestä, eikö totta, edustaja Winkler? Kyllä, kyllä. Kauppasuhteet Kiinan kanssa on aiheena. Meillä on tosi kuumia perunoita käsittelyssä Kiinan kanssa. Made in China 2025 strategia ja kymmenen prioriteetin määritteleminen. Lisäksi strategiset investoinnit, joita Kiina tekee Euroopassa – ja joitakin polkumyyntitapauksia niin ikään on tullut ilmi. Hyvin monta kuumaa perunaa päivän polttavaa aihetta. Parlamentti. Nyt minä pyydän, olkaa nyt Herra Jumala hiljaa siellä. He edustaja Dathmos esimerkiksi. Herra Dathmos, nyt suusuppuun. Parlamentti antaa yleisen lausuman suhteestaan Kiinaan. Poliittisen puolen hoitaa ulkoasianvaliokunta ja kauppa. Kysymykset hoitaa tietystikin meidän valikuntamme. Esittelijämme on Julio Winkler, olkaa hyvä. Uh, uh Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon, kuten oikein hyvin tiedätte. Kiina on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltain jälkeen ja EU on Kiinan suurin kimppakumppani, ki, kauppakumppani ja EUsta tuodaan paljon Kiinaan ja meillä on yli miljardin verran päivittäistä kauppaa Kiinan kanssa. Nyt haluan vain toistaa näitä lukuja, tehän ne tiedätte, mutta pitää kuitenkin ymmärtää tämä konteksti näiden lukujen avulla ja meidän pitää keskittyä oikeisiin asioihin, kun puhutaan EUn ja Kiinan välistä kauppasuhteista. Presidentti Xi Jinping antoi raportinsa Kiinan kommunistisen puolueen kokouksessa ja siellä hän puhui kiinalaista sosialismista uudella kaudella. Tämä oli tietysti puheenvuoro, joka oli suunnattu sisäiselle yleisölle, mutta siinä oli selkeitä viestejä myös ulospäin mielenkiintoisia viestejä. Ensinnäkin eh, presidentti sanoi, että Kiinan ulkomaankauppa kasvaa ja että Kiina aikoo nousta arvoketjussa. Hän sitoutui myös vapauttamiseen ja mm, parantamaan eh, markkinoille pääsyä ja toisaalta palvelualan vapa- avaaminen ja ulkomaisten investoijien edut huomioiden. Ja hän sitoutui myös siihen, että ylikapasiteettia leikataan ja pyritään samanaikaiseksi mm, dynaamisesti turvaaminen, tasapaino kysynnän tarjonnan välille ja neljänneksi hän tuki Kiinan toimesta monivälistä toimintaa avoimilla markkinoilla ja hän sanoi, että Kiina aikoo myös ilmastonmuutokseen eh, ja sen torjuntaan paneutua, jos nyt ajatellaan kaikkea sitä, mitä presidentti Xi sanoi, niin tämä on selkeästi uudenlainen Kiina. Kiina, joka on paljon painokkaampi ulkomaan suhteissa myös kaupan alla, alalla. Ja kaupasta tulee varmasti jatkossakin Kiinan kasvun tärkeimpiä moottoreita. Aikaisemminkin on puhuttu Kiinan markkinoiden avaamisesta, mutta yrityksemme kertovat päinvastaista. vastaista Kiina on aikaisemmin myös luvannut leikata ylikapasiteettia, mutta yhä vielä on valtava mm, halpa polkumyyntiä täällä meidän markkinoille päin. Ja sitten on tämä, nämä VTO-kysymykset, jotka liittyvät siihen, että sääntöjä ei noudateta. Eli nyt vielä on tehty näytettävä toteen, että Kiina haluaa tasapainoiset suhteet. Kiina oli pitkään unionin suurin ja kasvavien markkina-alueihin. Ja nyt kuitenkin kasvua viime vuosina on ollut vähemmän viennissä, mutta tuonti on kasvanut nopeampaa vauhtia viime vuonna. Meidän eh, kauppataseemme on eh, vajellen ja jos ajatellaan sitten eh, hyödykekauppaa, niin näin on vain hiukan. Ja meillä on Kiinasta käsin unionin päin lisääntynyt FDI-toiminta ja tämä on nyt sellaisessa vaiheessa, että nyt ollaan ylitetty tällä alalla eh, virrat toiseen suuntaan. Me olemme aloittaneet investointineuvottelut 2013 mutta tähän asti emme investointiasioissa ole kovasti edistyneet. Joissain asioissa on edistytty esimerkiksi alkuperän merkinnöissä. Meillä on esimerkiksi mm, yhteys alusta saatu käytäntöön ja pyrimme lisäämään investointeja strategisten investointien rahaston kautta ja on kuitenkin todettavissa, että edistystä on tapahtunut vähän. Ja vaikuttaa siltä, että hankkeissa ei ole tarpeeksi avoimuutta esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Meidän pitää nyt miettiä tulevia kauppasuhteita Kiinan ja EUn välillä. Me teemme yhteistyötä AFETin kanssa. Eh, artiklan 54 pohjalta tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti ottaa yhtenäinen päätöslauselmaan mukaan kaikki Kiina-ajatuksensa. Inta valmistelee oman osionsa, joka koskee kauppaa ja sijoituksia, koska tämä asia kuuluu ainoastaan meille. Ja sitten joitain seikkoja keskustelun aluksi. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan hyvä, vahva kumppanuussuhde ja todellista vastavuoroisuutta EUn ja Kiinan välille. Tarvitaan myös koordinointia ja on kuultava yritysten kokemuksista kentällä. Tarvitaan yhteistyötä erityisesti siksi, että protektionismin uhka kasvaa joidenkin kumppaneiden toimesta ja Euroopan unionin pitäisi pyrkiä yhteistyöhön, ei niinkään vastakkainasetteluun. Tarvitaan tukea mm, toisia tukeville mm, toimintatavoille. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa omia arvojamme ja tarpeitamme ja jäsenvaltiojemme eh, tarpeita. Tässä kontekstissa ja koska meillä on tämä yhteinen artiklan 54 toimintatapa, niin kun täällä Intassa puhutaan tästä monimutkaista suhteesta tähän avainstrategiseen kumppaniin, ymmärrämme, että tämä ei ole ainoastaan kauppa- ja investointisuhde. On oleellista, että EUn edustajat neuvottelivat diplomaatteina ja ulkosuhdehallinto, jäsenvaltiot, kaikki antavat samanlaisia viestejä Kiinan kumppanin suuntaan. Voisimme viitata keskustelussa myös siihen, että EU on huomioitava globaali realiteetti, kun tilanne koko ajan muuttuu, mutta samalla on huomioitava meidän velvollisuutemme. Eli annan yhden esimerkin tästä. Me puhumme nyt uudesta investointiscreening-mekanismista ja tästä neuvotellaan jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä ja minun Mielestäni tämä on reaktio siihen, että globaalilla tasolla tilanne muuttuu koko ajan. Tämä on maiden osalta neutraali eikä tarkoita vain yhtä tai toista globaaleista kumppaneista. Hyvät kollegat, minä jatkossakin haluan tehdä yhteistyötä AFETin kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa täällä Intassa. Meidän pitää tarkkaan kuunnella sidosryhmiä asiantuntijoita, kun valmistelemme omaa lausuntoamme ja meidän pitää saada nyt uutta tietoa ja syvällä luotavaa tietoa Kiinan kumppaneiden tilanteesta. Ja, ja tältä osin olisi hyvä, jos voisimme valmistella vierailumme Kiinaan toukokuussa. Odotan innolla kaikkia panoksia tämän tekstin laatimiseen ja niin kuin ennenkin pyrin tekemään kaikkeni, jotta saamme hyvän tasapainotun lopputuloksen, joka nyt siis liittyy asiaan, joka koskee meidän tärkeimpiä kauppakumppaneitamme ja tämä vaikuttaa kovasti koko maailmaan meidän eurooppalaisten hyvinvointiin. Kiitos edustaja Winkler. Varjoesittelijät ensin Emma McClarkin. Ah, excuse me suoka anteeksi. Minulla ei lue tätä paperia, joten en tiennyt. Karolin, ole hyvä. Äm, korvan ales ja puhun hänen puolestaan. Kiitos puheenjohtaja. 175 miljardia oli kauppataseen vaje vuonna 2016 Kiinan kanssa. Euroopan suorat ulkomaiset sijoitukset Kiinaan kasvavat, kun taas Kiinan sijoitukset menevät toiseen suuntaan. Monenvälisestä näkökulmasta Kiinan malli vesittää VTOn mallia. Se ei kunnioita sääntöjä. Edelleen noudattaa ylikapasiteettia Poliittisesti katsottuna pitää ottaa huomioon Kiinan kasvava vaikutus EUn valtioihin ja sen naapurimaihin. Geopoliittiset investoinnit, joita hallitus on tehnyt, johtavat siihen, että Kiina vähentää Euroopan yhtenäisyyttä. Kiinalaiset investoijat ovat ostaneet keskeistä infrastruktuuria ja Kreikassa Kiina vaikuttaa voimakkaasti. Muistan edelleen, että Kiina esti EUn toimia yhdistyneessä kuningaskunnassa – Kiinalaiset vastustavat avoimesti myös FDI-mekanismia. Kiinan ja EUn suhteiden pitäisi heijastella nykytilannetta niin, että mukana olisi konkreettista tietoa. Ehdottaisin, että seuraavat ohjeet otettaisiin mukaan. Hyväksyttäisiin nopeasti ulkomaisten sijoitusten seurantamekanismi, pyytäisin toiseksi neuvostoa katsomaan uudelleen kansainvälisten julkisten hankintojen mekanismeja ottamaan parlamentin asian ensimmäisen käsittelyn huomioon. Kolmanneksi on katsottava näitä kysymyksiä ennen kuin lähdemme neuvottelemaan Taiwanin ja Hongkongin kanssa – ja on pyrittävä siihen, että eurooppalaiset investoijat saavat tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet ennen kuin sitoudutaan Taiwanin ja Hongkongin viranomaisten suuntaan. Odotamme, että saamme hyvää yhteistyötä ja vahvan kannan. Thank you, Chairman. Ja nyt on Emman vuoro. EU, China. Kiitos puheenjohtaja. EU-Kiina kauppasuhde on yksi suurimpia maailmassa, kuten esittelijä totesi. Tavarakauppa on 550 miljardin luokkaa vuonna 2016 ja yksinomaan. On selvää, että ilman merkittävää kauppasopimusta tavarakauppa Kiinan ja EUn välillä on joka tapauksessa suurta. Ja tulevaisuudessa voitaisiin pohtia kyllä vapakaupasopimusta, mutta nyt kannattaa keskittyä menillä oleviin neuvotteluihin EUn ja Kiinan välillä investointisopimuksiin. ECR katsoo, että tätä kaikkea voidaan käyttää alustana, jotta voidaan päästä eroon erimielisyyksistä ja epätasapainoista investointiympäristöstä ja niistä esteistä, joita Kiinan puolella on EUn investoinnille. Ja kun tarkastetaan suoria investointeja Kiinan ja EUn puolella, määrä on edelleenkin pienempi kuin Yhdysvaltain suunnalla. Yhdysvaltain suuret investoinnit, että meidän täytyy ottaa tämä huomioon investointisopimuksesta, kun puhutaan kahden maan tai alueen välillä. Meidän täytyy pyrkiä kannustamaan markkinoiden vapauttamiseen Kiinaa puuttumalla tärkeisiin kysymyksiin, kuten sääntelyympäristöön ja syrjimättömyyteen yleisenä periaatteena. Lisäksi täytyy luoda tiettyjä takuita eurooppalaisia sijoittajia, kun ne Kiinan markkinoille ja päinvastoin. EU tällä hetkellä laatii uusia sääntelyvälineitä, kuten investointien tarkastelujärjestelmä ja kansainvälinen julkisia hankinta koskeva menetelmä ja tasavertaiset kilpailuosuhteet täytyy muutenkin varmistaa Kiinan markkinoilla. ECR uskoo, että tulokset olisivat parempia, mikäli tämä kaikki hoidettaisiin kahdenvälisissä neuvotteluissa. Mekin ilomielen teemme yhteistyötä teknologia-alalla, innovaatioalalla Kiinan kanssa. Voimme hyvin paljon tehdä yhteistyötä, jotta yrityksemme voivat innovoida ja valmistaa uusia tuotteita. Täytyy varmistaa, että niiden teolliset tekijänoikeudet ovat täysin suojattuina. Siksi meidän täytyy jatkuvasti parantaa teollisen tekijänoikeuksien suojelua. Kummankin osapuolen täytyy tehdä työtä, jotta voidaan luoda vahvat puitteet teollisen tekijänoikeuksien kunnioittamiselle ja reilulle kilpailu silloin, kun on kyse innovaatioista tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään myöskin jatkotyöstä ja ilomielen teemme yhteistyötä hänen kanssaan. Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tehtävä on todella monimutkainen ja hankala ja on vaikea nyt edes nähdä, mistä lähdetään liikkeelle poliittisista toimintapuitteista, taloudellisista kysymyksistä – voidaanko Kiinan tavoitteisiin päästä, tavoitteisiin, joita puoluepäivillä asetettiin. Ehkäpä pitäisi katsoa yksittäisiä kohtia, jotka ovat myönteisiä, mitä konkreettisesti voidaan tehdä. Ensinnäkin investointisopimus, siihen täytyy pyrkiä entistä ripeämmin. Valitettavasti sd ryhmän varjoesittelijä lähti salista. On asia, jota pitää tuoda selkeämmin esille. Ei meidän ole syytä pelätä Kiinaa. 1,3 miljardia ihmistä pyrkii samanlaisen elintasoon kuin meillä on. Totta kai tähän liittyvät resurssit, oman teollisuuden tukeminen, maataloustuotanto. Ja tässä täytyy, tähän täytyy suhtautua rehellisesti ja kun kyseessä ovat kahdenväliset suhteet, meidän on tuotava intressimme selkeästi esiin. Meillä on EUn intressejä ja EUn sisällä näitä on vielä 28 erilaista kansallista intressiä ja myös eri kansan tai väestön osien, te, talouden osien edustajilla on omat intressinsä. Eli tässä pitää ottaa koko maailman talous huomioon ja se, miten me voimme olla sitä mukana muokkaamassa. No ja haluaisin tässä nyt vielä tuoda jotakin lukuja esille. Saksassa vuonna 2017 yritysten määrä vähentyi 68-54 ja kiinalaisinvestoijat investoivat vain reilun 12 miljardia euroa. Kuitenkin yritysostoissa on menty etusijalle. Tässä eniten on brittiyrityksiä ja sen jälkeen italialaisia. On myös todettava, että Saksassa Yhdysvaltojen toimesta tehtiin 155 yritysostoa, tämän jälkeen tulivat sveitsiläiset ja niin edelleen. Tässä puhutaan nyt markkinatalouden faktoista. Kysymys kuuluu, mitkä ovat tarjous kilpailukriteerit, miten niihin on päädytty, mikä tilanne on. Ja tätä tilannetta meidän on valiokuntana tarkasteltava lähemmin. Minkälaisia kriteereitä investoinnille on, minkälaista sijoittajaa seurantaa pitää tehdä, minkälaisia työpaikkoja on, kuinka pitkäaikaisia luotot ovat, entä ympäristökysymykset, miten kaikkeen tähän vastataan. Tähän varmasti voidaan vaikuttaa EU-taholta ja investointikumppanuuden puitteissa. On, olen vakuuttunut siitä, että voimme käydä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa hyvää keskustelua. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Dartmouth. Uh, yeah, um, thank you so much. Kiitos oikein paljon. Ehkä tämä on shokki, mutta neljä, neljä virkettä vain. Tässä en aivan oikein mainitsi, että tässä on valtava määrä kauppaa EUn 28 jäsenvaltion ja Kiinan välillä ja tämä kaikki ilman kauppasopimusta ja tämä tekee selväksi sen, että kauppasopimusta ei tarvita kaupankäyntiä varten. Mutta peruskommenttini on vain yksinkertainen kysymys esittelijälle ja muille. Ei tämä ole kovinkaan helppo vastattava. Yleensä sanotaan, että kun, siis kun puhutaan Kiinasta ja kaupasta, niin yleensä sanotaan, että Kiina ei noudata sääntöjä, jos tämän näin suoraan kansanomaisesti sanoisi, ja muut taas noudattavat sääntöjä. En nyt halua tässä mitenkään asettaa hämilleen eh, tämän tekstin valmistelijaa, haluamme käyttää hyväksi hänen asiantuntemustaan. Pitääkö tämä paikkansa osittain ehkä tai osittain ei ja osittain oikein, osittain väärin. Siis tämä idea, että Kiina ei noudata kaupankäynnin sääntöjä, eikä siellä ole samanlaista toimintamahdollisuudet kaikille. Minulla ei tähän mitään sanottavaa kerrankin, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mitä tässä hyvin asiantuntija valmistelija asiasta sanoisi. Herra mutta oletteko te varma, että valtiot noudattavat sääntöjä. Pyrin tämän kyllä varmistamaan. Edustaja Buchner. Just... Kiitoksia. Halusin vain kolme huomiota esittää. Ensinnäkin, EU pitäisi vahvistaa välineitään, jotta tilanne olisi tasapuolinen. Nyt pitäisi keksiä uusia menetelmiä, lainsäädäntöä, lainsäädäntöä tai jotain muita keinoja tienten korjaamiseksi. Komission ehdotus ulkomaisten suurinvestointien kartoittamisen tarjoamiseksi olisi yksi tapa toimia. Tämä osoittaisi, että EU toimii yhteen rintamana Kiinan ajoteen hallitse toimintatapaa vastaan. Tässä on vaikea saada sopimus, tai sopu tästä sopimuksesta aikaan. Me katsomme, että kyse on ulkosuhdevälineestä ja kyse myöskin demokraattisen mallimme ylläpitämisestä. Kun neuvotellaan investointisopimuksesta, Euroopan parlamentti ei koskaan tule hyväksymään sopimusta, jos on heikkoja säännöksiä, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. EU täytyy puolustaa kestävää kauppaa oman maalinsa mukaisesti, varsinkin tässä tapauksessa. Ja vielä lopuksi, kun otetaan huomioon uudet haasteet, joita on ilmaantunut viimeisten viime, viiden vuoden aikana, Kysyisin, kuinka komissio aikoo mukauttaa EUn strategiaa, Kiinan strategiaa kaupan ja investointien alalla. Tämän valossa komission ei pitäisi pitää kauppaa ja investointikysymyksiä erillään muista kysymyksistä. Ei pitäisi pelkästään pyrkiä markkinoiden avaamiseen, vaan pikemminkin pitäisi ajatella strategisemmin ja pohtia kokonaisvaltaisesti kahdenvälistä suhdetta. Kiitos sitten komission Onko sieltä joku paikalla? Thank you very much, uh, chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös edustaja Winklerille näistä asian kommenteista. Jotkut ovat muistuttaneet, minkälaisia lukuja liittyy meidän Kiinan suhteisiin. En lähde niitä toistamaan, mutta on ilmi selvää, että on ymmärrettävä Kiinan tärkeys tärkeänä kauppakumppanina EUlle ja EUn yrityksille. Ja moni EUn yritys on riippuvainen Kiinan markkinoista ja suuri määrä EUn yrityksistä saa suoran osan voitostaan Kiinasta ja siksi pääsy Kiinan markkinoille on tärkeää niiden globaalin strategian kannalta. Ja tämän sanottua niin on kuitenkin myönnettävä, että tiettyjä ongelmia on myös Kiinan kanssa toimiessa. Tämä on jo täällä tullut esille. Voidaan sanoa, että kahdenvälinen kauppasuhde Kiinan kanssa on kaikkein monimutkaisimpia, mitä on kaikkien eri kumppaneiden kanssa. Meillä on todella merkittäviä ongelmia. Puheenjohtaja muistaa tämän vastavuoroisuuden puute ja samanlainen toimintaympäristö kaikille ja vaikeuksia edistyä markkinoille pääsyssä Kiinassa. Nämä ovat todellisia ongelmia ja yritystemme joka päivä havaitsemia esteitä ja niihin on puututtava. Ja kun katsotaan sitä, mitä Kiinassa juuri tapahtui ja Winkler tämän hyvin mainitsi, on selvää, että Kiinassa – ei ole markkinoita avattu, ei EUn yrityksille eikä muunkaan maiden yrityksille, olkoonpa nämä Yhdysvallasta tai Japanista tai muualta. Kiinan markkinoita jopa ollaan sulkemassa. Tällaistakin on nähty. Ja on turvallisuuteen liittyviä lakeja, erilaisia säännöksiä ja ihan suoraa ulkomaisten yritysten syrjintää ihan vain siksi, että ne eivät ole kiinalaisia. Ja jos ajatellaan puoluekongressia viime lokakuussa, niin trendi on juuri tähän suuntaan. Oli sielläkin pyritään vahvistamaan valtiojohtoisia yrityksiä ja valtiojohtoa talossa yleensä ja Kiina on offensiivisempi kuin aikaisemmin. Tämä on ongelmallista, koska meidän pitää nyt puuttua näihin vaatimuksiin ja pakollisiin eh, tekniikan siirtoasioihin ja sitten vähän kiistanalaisiin välineisiin. Ja joissain kommenteissa eh, tai yhteen kommenttiin viitaten voisin sanoa, että Kiina ei todellakaan noudata samoja sääntöjä kuin meidän yrityksemme kaikkialla maailmassa. Kiina on hyvin kunnianhimoinen ja se tekee selväksi suunnitelmissaan, että se aikoo jatkossakin vahvistaa omaa lainsäädäntöään, erityisesti tämän Made in China 25 strategian puitteissa. Ja Kiina globalisoituu tämän Belgian aloitteen yhteydessä ja tässä on aika vähän pääsyä hankintoihin ja ongelmia myös kestävässä kehityksessä ja nyt Kiina pyrkii kiertämään myös monenvälisten järjestöjen sääntöjä. Eli tässä on kaikenlaisia ongelmia. Nyt pitää löytää oikeanlainen tasapaino, että voidaan varmistaa, että saadaan oikeudenmukainen kauppasuhde Kiinan kanssa aikaiseksi. Ja kuten jo sanoin, Kiina on tärkeä kumppani. Meillä on investointineuvottelut, kuten muistatte. Me jatkuvasti painostamme Kiinaa näin siis komissiosta ja jäsenvaltiosta siihen suuntaan, että saataisiin lisää vastavuoroisuutta, että tuolla toimintakenttä olisi kaikille samanlainen, pitää puuttua ylikapasiteettiin ja markkinoille pääsyyn, mutta kaikki tämä on yhä hankalaa silloin kun toimimme yhdessä ja näytämme muskeleitamme ja että olemme todella asioihin sitoutuneita, niin jotain ehkä saadaan aikaisiksi. Viime vuonna saatiin lykättyä uusien sähköautojen eh, sääntöjen käyttöön ottoa. Tämä oli meidän teollisuudellemme ongelma ja saimme kiinalaiset vakuuttuiksi siitä, että ei hyväksytty uutta sääntelyä elintarviketuonnille. Tämä olisi voinut sulkea EUn viennin kokonaan maatalousalalla ja edistys on neuvotteluissa yleisesti ottaen hyvin hidasta, koska meillä on esillä perustanlaatuisia asioita ja sitten maantieteelliset merkinnät ovat keskustelun kohteena ja niissä edistytään oikeaan suuntaan ja monenvälisellä taholla olette varmasti havainneet, että olemme kyenneet saamaan aikaiseksi G20-foorumin koskien terästä ja on pakotettu kiinalaiset panemaan paperille eh, terästuotantolukuja, eli joitain myönteisiä seikkoja on, mutta tähän on todellakin panostettava, että jotain saadaan aikaiseksi. Meillä on nyt uusia välineitä Euroopan parlamentin tuella on hyväksytty polkumyynnin vastainen metodologia. Olette varmasti nähneet kertomuksen, joka koskee kaupan vääristymiä Kiinassa. Ja meillä on kaupan välineiden uudistaminen ja eh, tämä investointitarkastelun mekanismi ja sitten eh, kansainvälinen hankintaväline. Kaikki nämä varmasti auttavat kun pyritään näihin asioihin paneutumaan Kiinan kanssa. Ja EU-ta laajemmalla tasolla olemme eh, yhteydessä Yhdysvaltoihin ja Japaniin, niin kuin sanoitte, Buenos Airesin konferenssin eh, yhteydessä julkaistiin eh, nämä mm, käytänteet ja monet niistä liittyvät Kiinaan suoraan sanoen Kiinan kanssa näiden asioiden käsittely on vaikea, erityisesti kaupan alalla. EUhan on hyvin avoin, kun puhutaan kaupasta ja investoinnista Eli emme tiedä, miten voimme lisää tasapainoa tähän tuoda, kun me olemme jo hyvin avoimia. Mutta jos pystymme eh, vahvistamaan komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden toimia yhteensopivalla tavalla ja pystymme koordinoimaan liike-elämän kanssa, niin eh, sitten ehkä saadaan asioita etenemään oikeaan suuntaan. Meidän pitää puhua yhtenäisellä äänellä ja me mielellämme tuemme teitä tässä. Jos tämä valiokunta on lähdössä Kiinassa käymään, niin kuin täällä sanottiin, niin voimme mielellämme antaa teille briefauksia tai asiakirjoja liittyen kaikkiin näihin eh, tänään mainittuihin kauppa-asioihin, jotka siellä käsiteltäisiin. Kiitos. Kiitos paljon panssarin ongelmien ratkaisu on suuri haaste. Mikäli se olisi pieni haaste, niin kuka tahansa Euroopassa voisi sen ratkaista. Silloin Euroopan parlamentti ei tarvitsisi sitä ryhtyä ratkaisemaan. Ennen kuin esittelijä saa luvan tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta, toteaisin, että täällä istuu henkilö, joka ei ole kaiken ilmaisuvoimaisen henkilö Euroopassa, koska hän tulee pohjoisesta, mutta hän tekee ankarasti töitä valiokunnan puolesta ja on tehnyt tämän jo pitkään. Tänään hänen viimeinen valiokuntakokouksensa, koska hän siirtyy toisaalle. Voisin kiittää sinua Heikki tekemästäsi työstä ja kaikkia mahdollista onnea ja menestystä tulevaisuutta silmällä pitäen. Thank you. Thank you. Thank you, Chairman. Thank you uh, very much. Kiitos puheenjohtaja. Mitä nyt oikein voin sanoa? Oli suuri kunnia tehdä työtä täällä. Toivotan myöskin valikunnalle onnea menestystä. A typical Finnish reply. <laughs> Thanks a lot. All the best for you. Julius. Nyt esittelee tekee johtopäätöksiä vielä. Juuli, ole hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin puuttua tähän puheen loppuosassa, mutta nyt haluan tässä onnitella sihteeristön Heikkiä. Olen usean otteeseen saanut tehdä töitä kanssasi. Ilmaisen sinulle kaiken tukeni. Ja kaikki sujuu aina hienosti. No niin. Nyt minun täytyy kiittää kaikkia puheenvuoron käytäneitä kollegoita, varjoesittelijöitä ja komissiota kommenteista. Olemme vasta keskustelujen alkumetreillä. Kaikki tärkeää pitää pyrkiä ottaa, ottamaan mukaan. Kaikkea ei tietenkään saada mukaan, mutta kaikki tärkeät asiat tulisi muistaa parlamentin kannassa. Ja jos sallitte, käytän muutaman sekunnin vastatakseni Darth, Dartmouthille. Jos ymmärsin kysymyksen oikein, kaksi kysymystä. Eli ovatko toimintaedellytykset tasaveroiset kiinalaiskumppaneidemme kanssa? Minusta eivät, ainakaan kyllin tasaveroiset. Tähän meidän tulisi pyrkiä sitten toiseksi toinen kysymys on tätäkin hankalampi. Kysyitte, noudattaako Kiina sääntöjä? Kyllä ja ei. Tutkimuksessa sanotaan totta, ei totta, ei totta eikä väärin. Eli usein voidaan vastata monella tavalla. EUn kauppakamari Kiinassa kertoo, että sääntöjä on Kiinan puolelta joskus hieman kierretty. Mutta käydään keskustelua EUn arvoista. Me haluamme toimia arvojemme pohjalta. Ja kun menemme sitten keskustelemaan sinne, niin kuulemme, että kyllä kiinalaistenkin arvojen pohjalla kannattaa työ perustaa. Eurooppalaiset demokratian, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltio periaatteiden arvot ovat meille tärkeitä. Kiinalaiset puhuvat kiinalaisista arvoista ja ne eivät aina ole täysin identtisiä meidän arvojemme kanssa. Mutta lopuksi vielä kiitos puheenvuoroista. Jos joku ei ole vielä käynyt Kiinassa viimeisen kolmen neljän vuoden aikana, niin voitte ajatella, että ole, ette ole käynyt siellä koskaan. Kannattaa käydä katsomassa, mitä siellä nyt tapahtuu. Kiitos, näin teemme parin viikon kuluttua. Silloin mennään Kiinaan. Seuraava vaihe tulee ole, olemaan se, että keskustellaan teidän mietinnöstänne huhtikuussa ja sitten katsotaan, kuinka siitä jatketaan. pystymme nyt tismalleen oikean aikaan aloittamaan seuraavan aiheen käsittelyn. Daniel Kaspari on esittänyt hänen saman tien puheenvuoron. Kiitos Bernd. Kiitos kollegat. Maaliskuussa 2013 Euroopan komissio teki alkuperäisen asetusehdotuksensa, jonka aina aiheena kuinka luodaan julkiset hankint, julkisten hankintojen markkinat koko maapallon kattavat sellaiset. Nyt kahden vuoden ajan on pähkäilty asiaa ja nyt sitten tammikuussa 2014 tehtiin 25, tai tammikuussa tehtiin 25, hyväksyttiin 85 tarkistokomission vuonna 2014. Ensimmäinen käsittely parlamentissa ei ollut kuitenkaan vielä tiennyt pää. Ärsyttävää kyllä. Neuvosto ei pitkään tehtäisi yhtään mitään. Sitten käytiin suuntaan keskustelua maaliskuun marraskuussa 2014, sitten tammikuussa, tammikuussa 2016 sitten saatiin uusi muutettu asetusehdotus parlamentin käsittelyyn. Tämä on erittäin kummallinen toimintatapa, koska minkäänlaista keskustelua ei järjestetty. Asioista keskusteltiin vain epävirallisesti parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Ja yleensä komissio vasta kolmikantaneuvotteluiden jälkeen teki uuden ehdotuksen tai kompromissiehdotuksen. Tämä oli erittäin epätavanomainen menettely, että tällä tavalla saimme muutetun asetusehdotuksen ilman, että sitä koskaan oli puhuttu kolmikantakeskustelussa, vaan siitä oli puhuttu vain epävälisesti toiminnan kesken. Kuinka sitten suhtaudumme tähän? Joissakin kohdin uusi komission ehdotus on sellainen, että se vastaa parlamentin toiveisiin. Esimerkiksi kun on kyse pk-yritysten asemasta, niiden kohdalle on te- saatu jotakin helpotuksia. Ja niin sanottu hajotettu pilari on poistettu. Ajatuksena oli se, että y- voisi itse päättää, halutaanko sulkea ulkomaalainen tarjoaja ulkopuolella vai ei. Tämä on jo hyvä askel. Sitten toiseksi. tiedän kuitenkin sellainen, että muutettu komission ehdotus jätti huomiota joitakin meidän vaatimuksiamme ensimmäisen keskustelun nojalla esimerkiksi ympäristö- ja sosiaaliaiheet, jotka mielellämme olisimme halunneet saada mukaan, jätettiin huomiota. Toisaalta halusimme, että viiden vuoden jälkeen, kun asetus astunut voimaan, halusimme uuden tarkastaa sitä. välttävästi tätä ei saatu. Ja nopeutettu menettely, jota vaadimme ensimmäisessä käsittelyssä, ei myöskään toteudu. Komissio tässä hieman kikkaili asian kanssa. Yhdeksän kuukauden kausi kutistui kahdeksaan kuukauteen ja sitten piden, pidennysaika kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen. kuukauteen. Komissio tässä yritti kikkailla, mutta me kyllä huomasimme, mitä komissio yrittää tehdä. Lisäksi komissio esitteli jotakin uusia elementtejä, jotka eivät minua kovastikaan kovin innosta. Ensinnäkin tämä hinnanmukautusmekanismi. Sen pitäisi olla tällainen polkuminen vastainen väline, jolla luotaisiin reilutoon markkinat, mikäli on vaarana, että markkinat häiriintyvät, mutta asetuksen tehtävänä ei ole poistaa markkinan vääristämää, vaan pikemminkin on kyse siitä, pitäisi kannustaa muita maita avaamaan hankintamarkkinansa muille. Nyt ei ole kyse siis äh, minkälaista symbolin luomisesta sen suhteen, että tulevaisuudessa keinotekoisesti hintoja nostettaisiin, vaan voimme sanoa vain maille, että haluamme avoimet markkinat ja markkinat täytyy pitää avoimina myöskin hankintojen suhteen, mutta, mutta maalla on kuitenkin liikkumavaraa ja sitten mikäli maa keskustelusta huolimatta ei avaa markkinoita, niin sitten viimeisenä keinona olisi sitten täysin sulkea omat markkinamme tämän maan tarjoajille. Tällaista emme halua, haluamme tehdä selväksi, että markkinat halutaan pitää avoimina. Mutta kun on kyse hinnanmukautusmekanismista, sanoisin, että tämä ei ollenkaan sovi meidän pirtaamme, meidän tarkoitusperimme. Teemme nyt seuraavaa. Puhun nyt tarkistuksista. Ensinnäkin haluamme muuttaa sen saman muotoon kuin se oli ensimmäisessä käsittelyssä 2014 tammikuussa. Komissio jätti silloin meidän muutostoiveemme huomiotta. Ja kun komissio teki sitten uuden ehdotuksen, jossa on mukana myöskin tämän hinnanmukautusmekanismi, tähän teemme myöskin muutosesityksiä tai tarkistuksia, jotta voimme selkeästi ottaa siihen myöskin kantaa. Nyt toivoisin, että kaikki vielä paneutuisivat tähän asiaan. Tiedän, että kun Euroopan vaalit olivat tässä välissä, niin hyvin paljon on aikaa kulunut. Nyt meidän pitäisi pyrkiä tämän vaalikauden aikana vielä jollakin tavalla saamaan tämän hommapakettiin. Tämän kalenterivuoden aikana toivon mukaan tämä saadaan vielä täysistuntoon päätöksen. Eli 21. maaliskuuta tarkistusten takara ja sitten toukokuussa voitaisiin valiokunnassa vielä äänestää ja sitten mietintöluonnos pyrkii paraamaan siihen, mistä päätin, päätin tammikuussa 2014. Silloin parlamentti jo päätti kertaan asiasta ja kiitän kollegoita, jotka ovat valmiita tekemään nyt uusia muutosehdotuksia tähän komission uuteen ehdotukseen. Ja mikäli voitte nyt tutustua näihin tarkistuksiin, joita olen pyrkinyt tekemään, niin mikäli voitte ne hyväksyä, niin hyvä niin, ja ilmeinen odotan keskustelua. Tämä antoi pienen, pientä toivoa koko tähän keskusteluun, mutta katsoa, miten tästä jää käteen. Jahvi Schuster, SND-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Rova Pinieron puolesta luodet SNDn kommentit Vain muutama VTOn jäsen on allekirjoittanut GPA-sopimuksen. Sen soveltamisala on aika pieni ja monet valtiot eivät halua tähän mukaan. EUn markkinat ovat laajasti auki maailmanmarkkinoilla, mutta monet muut toimijat ovat haluttomia toimimaan samalla tavoin. Jotta voidaan tasapainottaa tilannetta, ryhmäni uskoo, että EUn on varmistettava tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet ja lisättävä yritystemme toimintamahdollisuuksia. Tässä yhteydessä ryhmämme tukee komission ehdottamaa välinettä. Se voi mielestämme vahvistaa kauppaneuvotteluissa asemaamme ja parantaa kolmansissa maissa yritystemme sijaa julkisissa hankinnoissa. On syytä parantaa vastavuoroisuutta. IPIin pitää kuitenkin olla välineenä tehokas, suhteellinen ja realistinen sen osalta, mitä lainsäädäntöprosessissa voidaan saavuttaa. Painopisteemme pitää olla, että lainsäädäntö hyväksytään ja että se astuu myös voimaan. Uudessa ehdotuksessa on joitakin hyviä kysymyksiä, esimerkiksi se, että poistetaan hajautettu pilari ja yksinkertaistetaan välinettä, vähennetään byrokratiaa ja lisätään avoimuutta komission tutkimuksista ja sen löydöksistä. 2012 GPA sopimus aiheutti hajannusta. Jotkut olivat sitä mieltä, että tämä on protektionistista ja tämä esti pattitilanteen jatkum- tämä aiheutti pattitilanteen moneksi vuodeksi. Ryhmämme uskoo, että meidän on tehtävä rakentavaa yhteistyötä ja pyrittävä sopimukseen neuvoston kanssa. Vuonna 2014 parlamentin teksti ei varmastikaan auta meitä pääsemään paattitilanteesta, vaan meidän on katsottava uusia komission ehdotuksia. Ja jotkut Jotkut esittelijän ehdotukset johtavat uuteen umpikujaan. Se, että sulkisimme julkishankintojen markkinamme, ei olisi hyvä viesti EUlta. Komissio ehdottaa hinnan muokkausmetodia, sitä on pohdittava. Olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että byrokratiaa pitää vähentää ja on katsottava, mikä on pk-yritysten rooli. Tarvitaan entistä enemmän joustavuutta välineelle ja pitää ottaa käyttöön palveluille ja julkisille toimille omat kynnysarvonsa. Komissio ehdottaa viiden miljoonan kynnysarvoa, mutta se saattaisi olla joillekin liian korkea ja jossakin julkisissa hankinnoissa taas liian matala. Ja välinettä ei pitäisi käyttää, mikäli se johtaisi monopoliasemaan tietyllä alalla. Ryhmämme on avoin neuvotteluille – esittelijänä muiden kanssa, jotta tämä asetus voidaan hyväksyä. Emma. Hienoa, Emma, ole hyvä. Um, Kiitos. Ennen kuin minä esitän kantani tähän tarkistettuun ehdotukseen ja niin haluaisin kiittää Danielä tästä työstä tämän hankalan asian parissa. ESER ehdotti kansainvälistä hankintavälinettä siksi, että meidän mielestämme tämä olisi vaikeuttanut markkinoille pääsyä ja olisi ehkä vähentänyt mahdollista kasvua, kun sitä todella tarvittiin ja se olisi eh, tehnyt EUn haavoittuviseksi eh, kostotoimille joillain markkinoilla, jotka kasvavat nopeasti. Nyt kuitenkin on tehty jotain muutoksia täältä on poistettu e, hankinta, markkina, asia, mutta emme vielä tiedä tästä hinnan oikaisumekanismista. Ei se välttämättä johtaisi siihen, että kolmet maat avaisivat e, hankintamarkkinansa. Tässä on itse asiassa virhe, jos me panemme muille esteitä, niin he todennäköisesti tekevät samoin. Ja tämän lisäksi byrokratia ja mm, paperityön arvioinnit, mitä tarvitaan tällaisiin hinnan oikaisumenettelyihin, niin ne tulevat olemaan todella hankalia ja kalliita. Ja jos kolmansien maiden tarjoukset eivät mene läpi, niin todennäköisesti tämä aiheuttaisi lisää kuluja sitten hallinnolle, mutta tämä on kuitenkin parempi ehdotus kuin se, että laitettaisiin markkinat kokonaan kiinni. Emme voi yhtyä siihen, mitä tässä esittelijä ehdottaa, että pitäisi palata alkuperäiseen mekanismiin, joka rajoittaa hankintamarkkinoille pääsyä, mutta on kuitenkin hyvä, että PK-yritykset suljetaan pois ja LCD myös ja kehitysmaat tästä ehdotuksesta ja keskitetyn menettelyn poistaminen, jonka avulla eh, olisi voitu viedä tarjousmahdollisuus pois joltain ulkomaista tarjoajalta, niin tämä on hyvä asia ja on eh, tärkeää rajoittaa niitä monisia kielteisiä vaikutuksia, mitä alkuperäinen ehdotus oli työnnyt Mielestäni tällainen väline ei ole tarpeellinen, mutta kuitenkin jatkamme tätä keskustelua ja mielelläni puhun esittelijän varoesittelijän kanssa tästä asiasta ja minä seuraan hyvin läheltä siitä, miten tämä asia etenee. Kiitos. Kiitos paljon Emma. Sitten Frederike. Hannu. Kiitos puheenjohtaja. Hannu ei ole paikalla. Hän valmistelee laskeutumista Luxemburgiin, joten hän pyysi, että toimitan teille esittelijälle ja valiokunnalle hänen kannanottonsa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Danielia mietintöluonnoksesta. IMKO-valiokunnan lausunto paljasti ne ongelmat, joita komission ehdotuksessa on. Lukuisia huolia liittyy siihen, kuinka tämä tulee vaikuttamaan sisämarkkinoihin. Ensimmäinen ja tärkein huoli hänen mielestään on se, että lainsäädäntöehdotus tulee luomaan tiettyjä ongelmia eurooppalaisille yrityksille, koska se lisää byrokratiaa Esimerkiksi kun on kyse yhteisistä hankinnoista, niistä tulee mahdottomia tai ainakin äärimmäisen vaikeita toteuttaa. Ja kun tarkastellaan oikeussuojakeinoja, tässä kohtaa teksti on hieman epäselvä. Hanutakkola pyytäisi, että komissio hieman selventää soveltamisalaa ja myöskin valottaa sitä, kuinka, se käytän, kuinka tämä käytännössä toimisi niin, että eurooppalaisia yrityksiä voitaisiin suojata, koska tällä hetkellä ehdotus vaikuttaa siltä, että markkinoita avataan mutta samalla ei selkeytetä, mitä oikeussuoja keinoja on käytettävissä. Lisäksi haluaisin painottaa PK-yritysten asemaa. PK-yritykset ovat jäämässä nyt ulkopuolelle tästä lainsäädännöstä. Olisi erittäin tärkeää ottaa PK-yritykset huomioon ja helpottaa niiden elämää on kun on kyse menettelystä. Lisäksi on yhtä lailla tärkeää, että kun nämä yritykset otetaan asetuksen ulkopuolelle, Tämä ei saa millään tavalla monimutkaistaa julkisten hankintojen menettelyitä, koska Hannu katsoo, että hän aikoo tehdä tähän tarkistuksia ja ilomielin odottaa hyvää yhteistyötä esittelijän ja kaikkien varjostyön kanssa. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Hän tuskin tulee nyt enää jättämään mitään tarkistuksia, kylläkään. En usko. Helmut Scholz. Äh, danke und ich möchte mich beim Berichterstatter... Kiitos. Haluaisin kiittää esitteen varjoesittelijöitä pyydöstä tehdä yhteistyötä. Tämä ei aina välttämättä ole näin. Ja uskon, että ryhdymme käsittelemään mietintöjä. Meidän täytyy katsoa, missä puitteissa toimimme. Aikaisemmin toimimme Global Europe puitteeseen nyt meillä on uusi kauppastrategia Trade for All. On katsottava, mihin asetusta tarvitaan. Jos haluamme sopia tästä suhteesta GPA- ja VTO-sopimusten välillä – komission syy epäröidä aikaisemmin oli se, että Kiina ja monet muut maat eivät halunneet olla tässä mukana, vaan olivat vain tarkkailija-asemassa, mutta nyt heillä on esimerkiksi Kiinalla konkreettisia ehdotuksia, joita Yhdysvallat eivät, ei tuolloin hyväksynyt. on katsottava ehdotusta laajemmassa makrotaloudellisessa globaalissa yhteydessä. Hankintamarkkinat eh, Guen näkökulmasta ovat sellaisia, että niitä voidaan osittain avata, mutta on tiettyjä aloja, joille vapauttaminen ei sovi. Muistelen tässä TTIP ja muita suuria kauppasopimuksia, joista puhuttiin julkisuudessa. Eli meidän pitäisi katsoa tarkkaan eri kohtia. Odotan kyllä innolla yhteistyötä teidän kanssaan. Toivottavasti tehdään hyvää työtä. Ja, ja. Kaikki iloitsevat tästä etukäteen, Daniel. Kristoff, ole hyvä. Thank you for all. Kiitoksia. Kiitos Danielle hänen alustuksestaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ehdotus, koska tämä on käänteen tekevä ehdotus. Tässä on aivan uusi logiikka EUn kauppapolitiikan takana tässä ehdotuksessa. Mikäli jollakin on liian korkeat esteet Euroopan kannalta katsottuna, niin nostetaan sitten meidän esteitämme – yleensä tehdään toisinpäin. Sanotaan, että teillä on korkeat tariffit, sitten neuvotellaan, me sitten laskemme meidän tariffeja ja sitten ehkä vastapuoli myöskin laskee tariffeja. Mutta yritänpä tässä nyt käyttää maalaisjärkeä ja katsoa, vastaako komissionytys maalaisjärjen periaatteita. Komissio sanoo, että olemme tehneet laskelmia ja uuden logiikan mukaisesti arvioimme, että avaimme markkinoita neljän miljardin arvosta. Jollakin tapaa omassa viisaudessaan he onnistuivat ennustamaan, kuka avaa mitäkin markkinoita kun me uhkaamme omien markkinoidemme sulkemisella. Mikäli pystyvät tekemään täysiä laskelmia, niin tehkääpä samalla tavalla esimerkiksi tariffien kanssa. Mikä tämä nyt on älykästä uutta logiikkaa, jota nyt harjoitetaan, niin mikäpä siinä? Tietystikin minä sanoin, että ei, ei tämä voi pitää paikkaa. Se he vetivät hatusta tämä neljä miljardia. Voidaanko myydä tämän ehdotuksen? He tietävät sen ja me tiedämme sen. Mutta katsotaanpa sitten kustannuksia. Nyt sä sanot, että haluat mukauttaa hintoja ylöspäin, mikäli jonkun markkinat eivät ole riittävän avoimia. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli haluan ostaa röntgenlaitteen, en osta tietystä maasta tulevaa röntgenlaitetta, tai mikäli ostan, joudun maksamaan sitä enemmän. Mikäli haluan jonkun kalliimman joudun maksamaan kiinalaisesta röntgenlaitteesta hieman enemmän kuin ennen, niin ehkä ostankin sitä merkkaisen. Minä sanoisin, että tämä tarkoittaa sitä, että tämä röntgenlaite tulee olemaan joka tapauksessa kalliimpi, koska jonkun täytyy maksaa enemmän, mikäli vain nostamme hintoja. Tästä me nyt puhumme. Siitä nyt on kyse. Ja niin, vaikutusarvio pitäisi tehdä, ja mikäli komissiolla on tällainen äh, taikasauva, jolla pystytään tekemään ennusteita, niin pitäisi kertoa myöskin, kuinka paljon kalliimmaksi tämä tulisi koko Euroopan kannalta yhteensä laskettuna. Paljonko menisi enemmän rahaa? E, komissio sanoi, että ei, ei kustannuksia tulee, tai ihan vähän vain. Tuskin ollenkaan. Mielenkiintoista. En usko, että tämä kaikki pitää paikkansa. Tämä on hyvin epämääräistä logiikkaa. Toinen juttu jonka suhteen ei kuulemma tule kustannuksia, on se, että ei ole mitään vaaraa, että vastatoimi ryhdyttäisiin vastapuolella. Onko komissiosta tästä lähten hiljaa Buy America-lainsäädännöstä? Trump otti tämän lain käyttöön esimerkiksi infrastruktuurihankkeita varten. Nyt tästä tämä asia varmaan vaietaan kuoliaksi. Amerikka on saanut aikaan vastareaktiota monissa maissa, ja tämä ehdotus sitten ei saisi mitään vastareaktiota aikaan. Tämä on yksi kummasimme ehdotuksista koskaan komissiolta. Ei tämä vastaa maalaisjärjen periaatteita edes. Tulkaa takaisin sitten, kun teillä on kustannukset tiedossa ehdotuksesta ja kun teillä on uskottava vastaus, joka liittyy hyötyihin, joita tästä tulisi. Koska muuten tästä tulee tällainen prinsessa ruusunen vai joka uinuu. E Uskon, että teillä saattaa olla eri näkemyksiä tästä jopa kansanpuolueen sisällä uskomatonta kansanpuolueen edustaja ovat tässä nyt radikaaleja kerrankin. Komission edustaja sitten, kuka sieltä onkaan paikalla, olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos teille, edustaja Kaspari, tästä mietinnöstä, jota pidämme hyvänä tervetulleena. Tässä on tehty kovaa työtä. Komissio voi yhtyä moneen suosituksistanne ja ajatuksistanne. Ei tietysti kaikkiin välttämättä, mutta kuitenkin moneen niistä. Me olemme jo aikaisemmin kuulleet paljon parlamentin ajatuksia ja ne huomioimme, kun teemme uuden muutetun ehdotuksemme. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja miettimään erilaisia mahdollisuuksia, jotta voidaan edelleen vähentää hallinnollista taakkaa – ja että voidaan puuttua muihinkin huoliin, jotka Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta ehkä esittävät. Eli mistä tässä on kyse? No kyse on siitä, että Euroopan markkinat ovat valtavat ja avoimet. Samaan aikaan muut maat sulkevat markkinoitaan, eivätkä avaa niitä. Täällä puhuttiin Buy American laista, mutta on muitakin trendejä, aloitteita muissa maissa, joko suoraan tai epäsuoraan pyritään panemaan markkinat kiinni ja vaikeuttamaan ulkomaisten toimijoiden asemaa. Julkisten hankintojen markkinat ovat valtavat ja ne ovat suuri mahdollisuus EUn yrityksille. Niillä on sellainen kilpailuetu, että ne ovat innovatiivisia, ne ovat laadukkaita ja niissä noudatetaan kaikkien korkealaatuisimpia standardeja. Me olemme kaikki nähneet ja minä itse henkilökohtaisesti olen nähnyt, kuinka vaikeaa on neuvotella kauppakumppaneiden kanssa kauppasopimuksia ja hankintamarkkinoiden avaamista, kun kauppakumppanit katsovat jo itsestäänselvyytenä sitä, että meidän markkinamme ovat avoimet, vaikka siellä ei ole valmiita markkinoita avata. Kun esimerkiksi Kanadan kanssa neuvottelimme ja Japaninkin kanssa, niin ainoastaan se tilanne, että komission ehdotus oli vain esitelty, ihan vain se, että se oli olemassa ja se oli esillä, niin ihan tämä jo auttoi meitä aikaiseksi korkealaatuisen sopimuksen Kanadan ja Japanin kanssa, mitä tulee sääntöihin ja heidän hankintamarkkinoille pääsyyn. Eli meillä on jo joitain konkreettisia esimerkkejä tästä. Mutta tämä tällainen uhka jota pidetään yllä, niin ei sitä voi aina pitää siellä. Ja tämä on jo havaittu jossain neuvotteluissa, että kauppakumppanit alkavat epäillä, onko tämä todellakin vakava ehdotus ja aiotaanko se panna täytäntö vai ei. Me uskomme ja olemme sitä mieltä, että tämä aloite ja ehdotus pitää hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Ei tämä ole mikään protektionistinen ehdotus. Tämä on tehtävä selväksi emmekä tarkoita sitä, että tämä väline olisi koko ajan käytössä, vaan tämä olisi sellainen viimeinen mahdollinen väline, joka otettaisiin käyttöön. Me haluamme neuvotella kaikkien niiden maiden kanssa, missä markkinoita suljetaan, missä meidän yrityksiämme ei päästetä julkisille hankinta markkinoille osallistumaan näihin tarjouskilpailuihin. Eli kuten sanoin, olemme valmiita miettimään muita lisäehdotuksia ja voidaan puhua myös siitä, miten pantaisin täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä, koska ympäristö, aspektit ja sosiaaliset aspektit voidaan jo huomioida nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa. Ja jos oletetaan, että eurooppalaiset tuotteet, palvelut ja yritykset ovat todella korkealaatuisia, noudatetaan korkeita standardeja, mitä tulee sosiaalisen ulottuvuuteen ja ympäristöön ja muuhun. Tämä voi olla jo kilpailuetu meidän yrityksillemme, eli emme välttämättä edes tähän tarkoitukseen tätä IPtä tarvitsisi. Tämä hankintaväline on tarpeellinen, jotta voimme motivoida kauppakumppanimme istumaan sinne neuvottelupöydän ääreen neuvottelemaan EUn kanssa – julkisten hankintojen säännöistä ja markkinoille pääsystä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Kiitos puheenjohtaja. Mä olen valmiita tekemään lisää yhteistyötä. Äh, Kiitos. Tänään tuli selväksi, mitä mahdollisuuksia tässä välineessä on, mitä riskejä siinä piilee. Christopher ehkä hieman liioitteli tiettyjä riskejä. Mutta yksi asia on mielestäni selvää, ja se on se, että meidän etujen mukaista on, että muut maat lähtevät avaamaan julkisten hankintojen markkinoita, eivät sulkemaan niitä. Tässä komission alkuperäisessä ehdotuksessa ei ollut asioita, jotka parlamentti otti sitten esille. Eli että yhtä aikaa eurooppalaisen asetuksen voimanastumisen kanssa kansalliset valtiot mahdollistavat markkinoiden sulkemisen. Nämä pitää silloin kumota ja tässä pitää päästä eroon väärinymmärryksistä. Me haluamme todella siis avata markkinoita haluamme, että väline johtaa siihen, eikä siihen, että markkinoita suljetaan, mutta tarvitsemme välineen. Olemme nähneet usein kasvavilla markkinoilla, että meidän tuotemme jäävät niiden ulkopuolelle ja kansainvälisissä neuvotteluissa ei päästä eteenpäin. Emme halua tässä mitenkään aiheuttaa harmia kenellekään, vaan neuvotteluissa haluamme tehdä selväksi, että haluamme avata markkinoita. Odotan innolla tarkistuksia ja on hienoa nähdä sitten, mikä tilanne on toukokuussa, kun äänestämme. 21. maaliskuuta on tarkistusten takaraja. Kiitoksia paljon. Sitten siirrytään seuraavaan asiaan, joka on numero 23. Kyseessä on tuljetuksen toteutuksesta Israelin kanssa liittyen siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden pakkausmerkintöihin. Tämä on ollut käsittelyssä jo pidemmän aikaa. Täytyy tehdä selväksi, että Israelista tulevat tuotteet todellakin tulevat Israelista ja eivät laittomista siirtokunnista Israelin ulkopuolelta. Tämä mainittiin myöskin komission muistiossa, mutta jostakin syystä tämä ei ole oikein toteutunut näin. Oletan, siksi meidän täytyy saada hieman valotusta asian. Fernando Piru on täällä paikan päällä, näin ainakin toivon. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, Esittelimme Maria Areena. Saa puhua, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tavalliseen tapaan täällä Intavaliokunnassa me seuraamme kaikkia kauppasopimuksia. Me emme ole monen vuoteen puhuneet EUn ja Israelin välistä kauppasuhteista, vaikka äskettäin on tullut sellaista tietoa, jonka mukaan EUn lainsäädäntöä ei noudateta ja siksi tuntuu jo oikeutetulta esittää parlamentista kysymyksiä komissiolle, vaikka tiedämme, että EU-Israel-assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät alakysymykset on horisontaalinen asia komissiossa ja sen parissa työskenteli eri pääosastoja ja siksi on vaikea joskus antaa parlamentin tavallisiin kysymyksiin vastauksia. Minusta Parlamentti on tähän asiaan jo ottanut kantaa, mutta asia kannattaa arvioida, koska niin kuin puheenjohtaja sanoi, nämä mekanismit, erityisesti eh, suosituimmuus, joka on annettu israelilaisille tuotteille, pohjautuu sellaiseen lainsäädäntöön, joka ei nyt toteudu. 2017 on julkaistu artikkeleita, joiden mukaan siirtokunnista tulee suostumuskohtelulla EU-hon tuotteita. Nämä ovat kuitenkin lehdistöartikkeleita, lehtijuttuja ja pitää varmistaa, mikä tilanne on. EUn edustaja Tel Avivissä joutui myöntämään, että teknisesti on mahdotonta todeta, mistä tuotteet ovat e, peräisin pohjautuen postinumeroihin. Me olemme olleet yhteydessä Israelin viranomaisiin ja esitettiin erilaisia toimintavaihtoehtoja, mutta Israel ei halunnut muuttaa näitä postinumerojärjestelyjä. Ja sen jälkeen 2016 YK on pyytänyt valtioita erottumaan toisistaan Israelin kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolella ja aloitetkaan on miehitetty vuonna 1967. Ja näiden totemusten pohjalta vaikuttaa todellakin siltä, että Euroopan unioni rikkoo oma lainsäädäntöään tämän assosiaatiosopimuksen osalta. Meillä on nyt kysymyksiä komissiolle. Tekeekö kom- tunnustaako komissio sen, että suostumus tullien avulla tulee siirtokuntien tuotteita? Tämä on legitiimi kysymys. Ja sitten, onko nyt mahdollista ryhtyä toimiin, niin kuin sanotaan, että tämä olisi mahdollista. Miksi tähän ei ole otettu nyt kantaa eikä ryhtyä toimiin neljään vuoteen? Miksi parlamentille ei ole kerrottu tästä tilanteesta, vaikka seurantaryhmän kokouksia on säännöllisesti pidetty. Ja sitten kolmas kysymys, onko tilastoja siitä, kuinka paljon tuotteita siirtokunnista tulee EUn markkinoille, koska sanotaan, että tällaisia tuotteita on. Euroopan unionin tullitarkistukset eh, tai maksetut eh, tullit siirtokunnista ovat saaneet suositumuskohtelua. Ja marraskuussa 2015 e, julkaistiin muistio koskee tätä asiaa, niin tästäkin kysymys komissiolle tästä tulkinta muistiosta, joka koskee siirtokuntien tuotteita, niin kysytään jäsenvaltioiden toimista, jotta toimittaisiin lainsäädännön mukaisesti. Sitten viides kysymys, tämä mm, siirto kuntien e, sieltä peräisin tuotteiden totemismuistio ei ole mm, sitova ja mitä komissio voi tästä asiasta sanoa. Ja sitten viimeiseksi minä olen eri missä voinut todeta, että on näitä tällaisia harmaita alueita tämän muistion tulkinnan osalta. Koskeeko tämä myös sähköistä kaupankäyntiä ja riittää? riittääkö se, että jakelija eh, vaihtaa toimipaikkansa, vai pitääkö esittää lisää vaatimuksia ja aikooko komissio antaa teknistä apua jäsenvaltioille, jotta ne voivat toimia EU-lainsäädännön mukaan. 2012 ulkoministeri Israelissa arvioi, että siirtokuntien vienti olisi 230 miljoonan arvosta per vuosi palestiinalainen vienti on noin 17 miljoonaa vuodessa. Usein sanotaan, että eh, miehitettyjen alueiden eh, tuotteet ja niiden vienti on hyvin marginaalista, mutta sanotaan, että siirtymästä tulee 230 miljoonaa ja palestiinalaisia tuotteita vain 17 miljoonaa, niin kyllä tässä on aikamoinen määrä laittomasti eh, vietyjä tuotteita, koska niitä koskevat eh, suostuimustullit. En nyt halua tässä mm, asioita väärin verrata, mm, mutta jos ajatellaan EUn eh, e ja Marokon sopimusta, niin tässä tuomioistuin on sanonut, että siirto maiden tuotteet tai siirtokuntien tuotteet eivät voi tulla EU-hun eh, suostumus tulleen avulla tai jos näin on, niin tämä pitää kuitenkin tehdä selväksi. En halua, että tilanne olisi nyt sama tässä yhteydessä kuin Marokon yhteydessä, ja siksi mielestäni on nyt todella eh, kiireellisesti saatava komissiolta vastaukset parlamentin kysymyksiin, jottei koko sopimus Israelin kanssa eh, vesittyisi tai sen tätä vaikeutuisi. Tämä olisi ongelma EUlle ja myös Israelille ja siksi olisi hyvin tärkeää saada nämä vastaukset, jotta seuraavien kuukausien aikana ei yhteenottoja tulisi. Kiitos. Julio e Winkler kansanpuolen nimessä, alkaa. Colleagues, I'm reading out the notes. Kiitos puheenjohtaja. Luen nyt eh, Maneskun puolesta hänen eh, kantansa. Olemme kokoontuneet tämän asian tiimoilta usean otteeseen kahden vuoden aikana. Ja nyt on tapahtunut kylliksi, jotta komissio voisi toimia näiden tuotteiden merkinnöissä. On katsottava, miten lainsäädäntö toimii käytännössä, jos se toimii. Jos lainsäädännön eteen pitää ponnistella suhteettoman paljon, silloin meidän täytyy toimia. Toiseksi, kun katsotaan rauhanprosessia ja ihmisten elämää alueella, miten tämä vaikuttaa näihin asioihin. Lainsäädännöllähän pitäisi pyrkiä parantamaan ihmisten elämää EU-ssa ja muualla. Ensimmäisestä kysymyksestä jopa ihmiset, jotka peräänkuuluttavat lainsäädäntöä eivät välttämättä ymmärrä kaikkia ulottuvuuksia, joita liittyy merkintöihin. Kyllä tuotteita siirtokunnista saa tuoda, mutta täällä sitten kuluttajat tekevät päätöksen, ostavatko tuotteita vai eivät. Entä sitten tämän lainsäädännön vaikutukset Tämä vaikuttaa kielteisesti palestiinalaisiin. EU teki lakiehdotuksen parantaakseen palestinalaisten elinoloja. Jos katsotaan Gazan kaistaa tai länsirantaa, siellä on paljon palestinalaisia. Ja se, että boikotoida tuotteita, tämä ei paranna heidän elämänsä, vaan on riskeeraa päinvastoin heidän työpaikkansa. Alueet, joilla on palestinalaisia, tarvitsevat apuamme. Israel on kumppanimme, ystävämaamme Lähi-idässä. Ja uskon, että voimme auttaa näillä toimilla ja se voi myös edesauttaa rauhanprosessia. Näin Romanesku. Campbell David Campbell Bannerman puhuu ECRn nimissä. Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmä tunnustaa kyllä, että siirtokuntien tuotteiden merkitseminen ei tarkoita sitä, että halutaan boikotella israelilaisia tuotteita, mutta tällä on kuitenkin ikäviä seuraamuksia, koska tällä leimataan israelilaiset tuotteet tietyllä tavalla siitäkin huolimatta, että komission arvion mukaan vain yksi prosentti, vain yksi prosentti Israelista tulevista tuotteista on peräisin Golanin kukkulat tai länsirannalta. EU tietystikin nyt jo sulkee pois suositumuskohtelusta nämä alueet EU-Israel-assosiaatiosopimuksen valossa ulkosuhdehallinnon taustapaperka liittyy merkintöihin, viittaa EUn kuluttajansuojan lainsäädäntöön, jonka mukaisesti nyt siteraan alkuperämerkinnästä tulee pakollinen, kun tiedon poisjättäminen johtaisi harhaan kuluttajaa sen suhteen, mistä tuote oikeasti on peräisin. Me katsomme, että tämä on syrjivää. Tässä syrjitään Israelia. Tätä ei soveta esimerkiksi Länsi-Saharaan. Tämä ainoastaan vain eristää Israelin ja loukkaa israelaisia, jotka haluavat tekevä, tehdä kompromisseja. Ja tämä pikemminkin antaa vettä myllyyn ääriaineksille Israelissa. Ja pitäisi kuulla myöskin palestiinalaisia. Ramon totesi, että tämä vaarantaa palestinaisen työpaikkoja. Seuraamukset eivät rajoitu israelilaisiin, vaan tämä aiheuttaa halla monille palestinilaisille heidän elinkeinolleen – 2016 SodaStreamin tehdas suljettiin kiistanaiselta alueelta ja tämän myötä 500 palestinaista menetti työnsä. Kiitos paljon. Ei tämä millään tavalla edestauta Raosan prosessia. Tämä ikään kuin myrkyttää kaivon tuossa osassa maailmaa. Eikä tästä ole mitään hyötyä kenellekään. Tämä on liian yksinkertainen mustavalkoinen ehdotus ja, ja tämä tällainen merkintämenettely ei tee oikeutta tämän ongelman monimutkaisuudelle. Meidän pitäisi nyt tämä puutteellinen surkea politiikka nyt saa uuteen uskoon. Kiitoksia paljon. Gwen nimissä sitten edustaja Sanchez, eli Lola. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Marraskuussa 2015 EU julkaisi eh, suuntaviot koskien laittomista siirtokunnista – Tuotteen tuotteiden kohtelua miehitetyllä, miehitetyllä palestinaisalueilla. On selvää, että Itä Jerusalemista, Kolonin kukkuloilta ja Gazan alueelta tullut tuotteet eivät voi, anteeksi, länsilaiset tuotteet eivät voi saada merkintää valmistettu Israelissa. Tästä on jo aikaa, mutta kuten täällä on sanottu, palestinaiset kansalaisjärjestöt ja muut sanovat, että tämä ei toteudu, vaikka kyseessä olisi yksi prosentti vain, niin tämä on kansallisen lainsäädännön rikkomista. Ei tätä pystytä prosenttimääräisesti mittaamaan. Minä haluaisin kysyä komissiolta, Ollaanko sitä mieltä, että Israelin viranomaiset noudattavat merkintäsääntöjä, jos todellakin ilmaistaan mikä on tuotteiden alkuperä, miten jäsenvaltioissa nämä suuntavat pannaan täytäntöön ja minkälaisia mekanismeja on otettu käyttöön, että voidaan varmistaa, että nämä velvoitteet toteutuvat. Niiden toteuttaminen ei ole sitä kauppa asia, vaan kyseessä on poliittinen velvollisuus. Jos näitä suuntavia ei noudateta, niin me teemme mahdolliseksi Israelille eurooppalaisen lainsäädännön kiertämisen, vaan myös kansainvälisen oikeuden rikkomisen, lainsäädännön rikkomisen ja me olisimme tässä mm, myös osa syyllisiä ja haluan korostaa sitä, että nämä alueet ovat mietittyjä alueita, jos haluamme edistää rauhaa tuolla, niin meidän on vaadittava, että Israelin valtio toteuttaa kansallista lainsäädäntöä. EFTD. EFTD-ryhmän edustaja Dartmouth olettaisin. Uh, Kiitos puheenjohtaja. David Bannon kollegamme toi ajatuksensa hyvin esille, enkä lähde toistelemaan hänen sanojaan, mutta viittasin kollegoihin Länsi-Saharan esimerkki. Se on mielenkiintoinen. Tämä ehdotus, joka on vasta ehdotus, se vastaanotetaan anti-israelilaisena ja sitä tukevat anti- tai Israelin vastaiset henkilöt. Nyt ajoitus ei ole oikea eikä hetki ole oikea esittää jotakin sellaista, joka oikeastaan on uutta muuttaa, koska tähän suhtaudutaan Israelin vastaisena ehdotuksena. Ja todella ehdottaisin kollegoille ja komissiolle, että he pohtivat asiaa uudelleen. Thank you very much. First of all, Edustaja Fjellner. Yhtyä siihen, mitä Julio Winkler sanoi. Mikäli monimutkaistetaan vientiä tai jopa poikotoidaan tuotteita, jotka on valmistettu länsi rannalla Gazasta tai Golanin kukkuloilla tuotteita Israel tuo. Ei tämä millään tavalla edesauta rauhanprosessin etenemistä. Ihmiset kasvot tuolla alueella vain köyhtyvät. Ei pelkästään siksi, että heidän alueensa on miehitetty, vaan muutenkin he köyhtyvät. Siksi tämä on perusteeltaan erittäin huono idea. Minulle surettaa se, että tämä keskustelu on käyty yhä uudelleen ja uudelleen. Jotkut, joillakin on tällainen päähän pinttymä koko tästä Israelin ja Palestiinan konfliktista, mutta emme näe nyt metsää puilta. Israel, joka on edistynyt talous, joka on lähellä ja joka on demokratia ja läheinen ystävä, Euroopan läheinen ystävä, ansaitsee parempaa kuin tätä samaa vanhaa tämän saman vanhan assosiaatiosopimuksen. Meidän pitäisi neuvotella jotakin parempaa Israelin kanssa. Mukana pitäisi olla sääntelyn yhteistyö, palvelut ja kaikki muut. Tästä olisi hyötyä sekä Euroopalle että Israelille. Tänä päivänä olemme neuvottelut ja saaneet päätökseen paljon edistyneellisempiä sopimuksia Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. En sano, että niin, niin, mutta Israel on eri juttu. Kuinka voimme neuvotella Marokon ja Tunisian kanssa ja tehdä investointisopimuksia Kiinan kanssa? Tiedän, että ihmisillä on hieman eriskummallinen konflikti Israelin kanssa, mutta verrattuna Kiinaan, hei haloo! Järkevä tapa toimia tässä olisi lopettaa se, että tuitetaan pelkästään Israelin kanssa käytävää kauppaa – tämän konfliktin valossa pitäisi nähdä laajempi tilanne ja se, että sekä Israelille että Euroopalle olisi hyötyä uudesta, paljon pidemmälle menevästä sopimuksesta. Palestinan valtuuskunnan varapuheenjohtaja Margaret Auken seuraavana. No, äh, äh, äh, Kiitos oikein paljon. Uskomatonta kyllä, miten täällä puhutaan lain täytäntöönpanosta. Tämä on sanotaan lakeja, no hällä väliä. Tämä on ollut jo 50 vuotta kansainvälisen laisen osa. Ja ei EUn tehtävä ole tässä vähentää miehityksen merkitystä, vaikka täällä sanotaan, että jos voitaisiin vähän tilannetta siellä helpottaa, niin tämä olisi parempi asia, mutta ei tämä ole EU-politiikan linjoilla eikä parlamentin linjoilla. Tällä on tämä monta kertaa sanottu. Minä haluaisin vielä sanoa, että minua yllättää se, että pakkausmerkintä suuntaviivoja ei komission toimista noudata ollenkaan. Komissio perustamissopimuksen vartijana sen tehtävä olisi ei ainoastaan syyttää jäsenvaltioita siitä, että sääntöä ei noudateta, vaan pitäisi eh, varmistaa se, että on oikeanlaiset koodit Israelin osalta ja ettei antaa suostumuskohtelua. Tämä mahtava viinipulo tässä on Golanin kukkuloita, sen se on ostettu täältä Brysselistä ja siinä lukee israelilainen viini mutta tämä on laitonta. Tämä on kuluttajalle annettua väärää tietoa. Se ei ole islaista, vaan se on laiton tuote, eikä sille pitäisi antaa suostumuskohtelua. Meidän pitäisi pyytää, että komissio väl- välittömästi todellakin noudattaisi lakeja ja pitää aloittaa rikkomusmenettelyt, jos jäsenvaltiot eivät noudata lakeja. Ja tähän vielä lisäisin, että jos me emme todellisen boikottiin lähdin meillä ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Meillä on kuitenkin oikeudellisia mahdollisuuksia, jos viemme itseltämme nekin ja sanomme, että pitää mennä suoraan eh, tukea antamaan ja boikotamaan yleisesti. Niin minä en näin tee. Minä vain nyt käyn pyrin käymään laittomuuksien kimppuun, mutta jos yleinen ehdotus on, että, että hällä väliä kaikki nämä lait ja me vain toimitaan niin kuin ystävät haluavat ja sieltähän kovasti lobataan meidän suuntaan, niin tämä on kyllä aikamoinen, aika vaikea tilanne. Ja sitten tarvitsemme tilastotietoja myös, kuinka paljon EU tuo siirtokunnista. Meillä ei ole tätä kirjallisessa muodossa, mutta me tarvitsemme tämän tiedon. Ja sitten lopuksi, niin kuin e, täällä muutkin tekivät, että viitattiin yleiskokoukseen 2334. Päätöslausuma hyväksyttiin puolisen vuotta sitten ja nyt on kansainvälisen oikeuden osana mainittu se, että pitää erotella toisistaan kohtelut. Ei se ole ainoastaan pakkausasia, vaan ei olisi minkälaisia suhteita siirto, laittomia siirtokuntia. Tämä pitäisi kutsua koskea pankkimaailmaa ja kaikenlaisia suhteita myös viranomaisia, koska ne ovat laittomia ja yleiskokous siellä kaikki EU-jäsenvaltiot äänestivät sen puolesta, vaikka sen, sitä vastaan äänestäisiin, niin silti se olisi voimassa oleva laki. Mutta kaikki äänestivät sen puolesta. Ja jos nyt annetaan tämän alueen ainoalle demokratialle sellainen viesti, että me emme noudata lakia, niin ei tämä ole kovinkaan hyvä viesti sinne lähettää. Ja jos me todella vielä haluamme löytää rauhanomaisia ratkaisuja tähän kahden valtion eh, ratkaisuun vuoden 1967 rajojen puitteissa. Jos mitään toivetta on tällaista saavuttaa, niin EU pitää olla uskottava ja vähintäänkin pitäisi kääntyä komission puoleen ja vaatia, että noudatetaan näitä suuntaviivoja ja lakeja varmistaa, että jäsenvaltiot eivät anna suosituimmuskohtelua ja kohtele israelisena tuotteena, vaikka ne selvästi eivät ole Israelissa tuotettuja. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron ja kiitos, että tästä puhutaan. Commission. Kiitos. Ja sitten komission puheenvuoro. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Keskityn kysymyksiin, joita esitettiin täytäntöönpanoon liittyen EU-sääntelyn ja liitännäissopimuksen osalta. Aluksi toteaisin, että on selvää, että komissio haluaa pitää kiinni eu lainsäädännöstä ja siitä, että sitoudutaan ja pidetään kiinni Israelin kanssa tehdystä sopimuksesta. Kaikki tuotteet, jotka tulevat Israelin kansainvälisesti tunnustettujen rajojen ulkopuolelta, eivät voi tulla EU-hun nolla tarifin tai muun etusijakohtelun puitteissa, suosituimmuuskohtelun puitteissa. Tässä On pidettävä eri tuotteet erossa toisistaan, jotta suosituimmuuskohtelun saa niiden tuotteiden pitää noudattaa alkuperäkriteereitä. Nämä voivat tulla vain Israelin alueelta, ei miehitetyltä alueelta. Tämä on sataprosenttisen selvää. Toinen asia on se, onko tuonti tuote, joka tulee miehitetyiltä alueilta. Tätähän ei mitenkään rajoiteta. No, täs, näitä, tu, näihin tuotteisiin taas sovelletaan suosituimpien maiden kohtelua. Mutta näitä tuotteita ei voida merkitä sellaisiksi, että ne tulevat tai ovat peräisin Israelista. Tämä olisi laitonta. Mutta näitä asioita valvotaan eri tavoin. Yhtäältä on katsottava, mitä tulli tekee rajalla. Tulli valvoo sitä, onko tuotteessa miehitetyn alueen postinumero. Näin on sovittu Israelin kanssa – Eli että tämä olisi syytä mainita alkuperä asiakirjassa, kun on postinumero, joka kuuluu miehitetylle alueelle, silloin kohtelua ei olisi. Ja muuten kyseessä on väärä ilmoitus. Eli tältä osin kantamme on selvä. Kuitenkin kun katsotaan pakausmerkintää yksittäisten tuotteiden, viinin tai muun osalta pitää sisällään, niin usein tulli ei tarkastele tätä, koska he käyttävät tulli-ilmoituksia ja toimivat hyvässä uskossa ja usein tai yleensä tuotteita ei avata, mikäli mitään erityisviitteitä ei ole, jotta tarkastettaisiin laillisuus tai laittomuus. Ja tuotteiden alkuperämerkintä tarkastetaan jäsenvaltiossa. Tämä koskee kaikkia, muita, kaikkia maailman tuotteita, mutta tulli ei tätä tee. Tulli toimii vain silloin, kun heillä on perusteltu viite siitä, että on tapahtunut järjestelmällistä petosta. Eli tarvitaan järjestelmällisiä rikkomuksia. Mikään pieni viite ei riitä. Sitten jäsenvaltiot arvioivat riskitasoa ja toimien suhteellisuutta, koska kuten tiedämme, tuulilla on erilaisia painopistealueita, huumeet, aseet tai muu laiton salakuljetus tai vaaralliset tuotteet, eli työsarkaa riittää. Ja siksi jäsenvaltioiden kontrollin jää tarkastaminen. Komissio kuitenkin suhtautuu asian varovaisuudella ja olemme valmiita antamaan tiedot jäsenvaltioille niin, että ne itse voivat sitten omien riskien arviointimenetelmien perusteella arvioida sitä, kuinka suuri riski on sitä, että EUhun tulee vaarallisia tai laittomia tuotteita. Tämän halusin todeta selvästi. Entä sitten kysymys siitä, miten kaikkea valvotaan? Kuten aikaisemmin sanoin, emme tunnusta tai tiedä mistään järjestelmällisestä tuotteiden tulosta EUn markkinoille, jotka tulisivat suosituimmuuskohtelun puitteissa mietityiltä alueilta. Ainakaan me emme ole tästä saaneet tietoa, ainakaan siis järjestelmällisestä tuonnista tällaisten tuotteiden kohdalla. Mutta jos tällaisia tulee suurempia määriä, tämä saattaa sitten käynnistää toimet jäsenvaltiossa. Toiseksi, ei voida välttämättä sanoa, että sopimusta rikotaan. Voi olla, että yksilötasolla on tehty vääriä mutta tämä ei liity Israelin valtiona. Ja tähän liittyy kolmas kysymys Areenalta – Israelin viranomaiset tekevät tällä hetkellä yhteistyötä. Vuonna 2004 oli tekninen järjestely ja Israel antoi meille niiden alueiden posti numerot, joilta tuontia voi olla suostumuskohtelun puitteissa, ja olemme olleet yhteydessä heihin säännöllisesti – jotta voidaan jatkuvasti päivittää postinumeroluetteloa. Viimeinen on vuoden 2015 kesäkuulta. Teemme yhteistyötä heidän kanssaan Tel Avivissa valtuuskuntamme kautta, jotta tällaista päivitystyötä voidaan tehdä. Ja kyllä tässä tehdään hyvää yhteistyötä, toimitaan yhteistyön hengessä. emme voi väittää, etteikö Israel tekisi yhteistyötä. Emme välttämättä ole vielä saaneet toivomaamme täydellistä järjestelmää, mutta kyllä tässä mennään oikeaan suuntaan. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. En tiedä, haluatko kollega kommentoida vielä sitten. Haluatko kommentoida merkintöjä. Kuinka paljon tuotteita tulee miehitetyiltä alueilta? Meillä ei ole tilastotietoa tästä. Jäsenvaltioiden tulleilla saattaa tällaista olla, jos ne tekevät omaa tutkimusta asiasta, mutta EU-tasolla tällaisia tilastotietoja ei kerätä. Jäsenvaltioilla on nämä tiedot mahdollisesti omissa järjestelmissään jokaisen vientiilmoituksen perusteella. Ja näissä on merkitty tuotteen alkuperä. Emme edes tiedä, onko jäsenvaltioilla yksityiset tiedot kaikista tuoduista tuotteista kaikkien postinumeroalueiden osalta. Tähän tarvittaisiin hyvin tiivistä tutkimusta. Täytyy pitää mielessä yksi asia, eli se, että tulli pyrkii erilaisiin tavoitteisiin ja täytyy ymmärtää, että kansalaisten suojelu ja turvallisuus on tullin tärkein tavoite. Ja se, voidaanko tällaisia tutkimuksia tehdä, riippuu tullin määrärahoista ja resursseista. Ellen erehdy, niin no kysyisin, minkälainen tuntuma teillä on koko tästä harjoitteesta? Ei ole tilastoja, ei prioriteetteja tullin piirissä, ei minkäänlaista valvontaa jäsenvaltioiden suunnalla. Joten onko tässä koko hommassa yhtään mitään järkeä? Mitä teistä tuntuu? Mm, it depends uh, on the... Tämä riippuu nyt, anteeksi vaan, mutta se riippuu taas tulliviranomaista. viranomaista tulliviranomaiset panovat täytäntöön sääntöjä aivan oikein. Ei meillä mitään syytä epäillä tätä. Tällaiset yksittäiset tapaukset eivät toisin osoita. Ja tietysti komissio on valmis antamaan riskiarvioinnin kautta jäsenvaltioille tätä tietoa, jotta ne ryhtyvät toimimaan, mutta tarvitaan ihan selkeää mm, faktatietoa, eikä vain tällaisia yksittäistapauksia ja me voimme vain epäillä, että on ehkä vääriä ilmoituksia, mutta tämä pätee kaikkiin tuotteisiin kaikkialla maailmassa. Ja nämä tällaiset toimet, jotka ovat laittomia, esimerkiksi eh, tekenokyksen rikkominen, tämänkin on sellainen asia, josta tulli ilmoittaa. Ja me voimme sanoa, että Ehkä tällaisia yksittäistapauksia on havaittu, mutta ei voida sanoa, etteikö EU-tulli tekisi omaa työtään. Anteeksi, nyt joku muu voi tuoda tänne vaikka luivuiton kassin, joka rikkoo tekijän oikeuksia, niin ei voida kuitenkaan sanoa, ettei tulli tekisi työtä oikein, sillä satoja tuhansia tulliviranomaisia on ja tullivirkailijoita ei voida kaikkia Israelin tuontituotteita valvoa, koska ei meillä ole syytä epäillä, että tällaista systemaattista sopimusten rikkomista olisi ja näiden tuotteiden tuomista. Me tarvitsemme todella selkeää näyttöä ennen kuin voimme kiistää tai kyseenalaistaa sen, toimiko Israelin lainsäädännön mukaisesti. Esittelijän loppupuheenvuoro vielä. No, olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan esittämän kysymyksen kanssa. Tilanne ollenkaan selvä. Olisin ensinnäkin pitänyt enemmän siitä. No tietystikin on vaikea saadakaan tuo, tilastoja tuotteista, joita tuotetaan siirtokunnissa ja jotka tulevat sitten Euroopan alueelle suostumuskohtelun piirissä. Tieto on vaikea saada, koska tuli ei välttämättä suorita valvontaa tai katsoa, että kyse systemaattisesta toiminnasta, joten riskin taso on tässä vähäinen, niin sanotaan. Mutta voitteko antaa tilastoja niistä tuotteista, joita tuotetaan siirtokunnissa, jotka tulevat Eurooppaan ja jotka eivät hyödy suostumuskohtelusta? Onko teillä tätä tietoa? No, kyllähän tällaista nyt voi olla, tai pitäisi olla, koska koska mikäli tuote merkitään siirtokuntien tuotteeksi, silloin se ei saa suostumuskohteella. Israelin ulkoministeri sanoi, että 230 miljoonaa tuot, 30 miljoonan arvosta tulee tuotte Euroopan alueelle. Ja sitten eh, on suostumuskohteen kohtelunlaisia tuotteita, mutta sitten eh, kyllä pitäisi olla tietää myöskin, jotka suostumuskohtelun piirissä. Tämä olisi merkitystä tietoa. On saatu asiakirja joka on vuodettiin julkisuuteen. Se on komission asiakirja. Siinä sanotaan selkeästi, että komissio ei kykene tekemään työtään. Tässä on epäjohdonmukaisuutta sen välillä, mitä te sanotte täällä uutisoinut, että Israelin viranomaiset osallistuvat, tekevät yhteistyötä ja niin poispäin, ja kaikki on kunnossa. Ja sen välillä, mitä komissio sanoo raportissaan, jonka me saimme, koska siinä raportissa lukee, että tämä on täysin mahdoton tehtävä. Tämä vuodeton asiakirja voin kyllä lähettää teille, mikäli haluatte sen nähtäväksi, mutta te itse sanotte, että kaikki menee ihan hyvin. Parlamentissa voimme vain valvaa tilanteen sen tiedon perusteella, mitä meidän toimitatte. Toisin kuin mitä Filner sanoi, assosiaatiosopimus, kaupallinen sopimus Israelin kanssa ei ole samanlainen kuin muoto. Assosiaatiosopimus Israelin kanssa, niin kuin Palestinkin kanssa tehty sopimus, pyrkii saamaan aikaan rauhanprosessissa edistystä. Tänä päivänä ei ole paljaakaan syytä olettaa, että assosiaatiosopimus olisi millään tavalla edesauttanut rauhanprosessia. Mutta voimmeko tehdä työtä tältä pohjalta jatkossa? Kertokaa meille, mikäli on vastakkaisia argumentteja. Mikä on edistää rauhanprosessia, täytyy myöskin olla johdonmukainen, kun keskustellaan Euroopan parlamentin kanssa, eikä herättää riitaa Euroopan parlamentin suunnalla. Yhteisön tuomioistuin pitää arvioida, toimiiko tässä laittomasti nyt pitäisi varmistaa, että ei ole tästä epäjohdonmukaisuutta, mikäli parlamentti tunnustaa tai yhteisön toimiston tunnustaa unionin toimintaa laittamalla tavalla ja sitten te loppujen lopuksi ette tee työtänne kunnolla niiden kysymysten perusteella, jotka teille on annettu hoidettavaksi. Niin Yeah, when you said... Hyvin lyhyt puheenvuoro. Smooth. Ihan lyhyesti. Kun puhuitte töiden sujumisesta. Kun olin Tel Avivissa, silloin totesin, että merkinnät eivät toimi. That's a small comment. Thank you. <clears throat> Uh, on the question of statistics, we are going... Niin, tilastokysymykseen paneudumme, jotta voimme nähdä, mitä voidaan saada sieltä. En voi mitään luvata, mutta teemme parhaamme. Ja sitten nämä vuodetut asiakirjat Ilmeisesti kyse on asiakirjoista, en tunne tilannetta tarkkaan, mutta te tiedätte enemmän. Nämä ovat ehkä puoli vuotta vanhoja suurin piirtein syy, viime vuoden syyskuulta tai vielä vanhempia, mutta sen jälkeen Israelin viranomaisten kanssa on päivitetty näitä postinumeroita ja me emme välttämättä ole ihan loppuun asti päässeet, mutta on edistytty ja toivomme, että lopputulos olisi hyvä ja se, että nämä eh, seikat otetaan täällä parlamentissa esille on tärkeää, koska tämä eh, johtaa siihen, että kiinnitetään asiaan enemmän huomiota, voidaan saada mahdollisimman hyvä vastaus Israelin viranomaisilta. Ja sitten tämä tuomioistuimen päätös, asia, miehitetyt alueet on yksi asia ja Saharan tilanne on toinen kansainvälisesti ennen 2016 tuomioistuimen päätöstä kaikki Länsi-Saharan tuotteet olivat nolla tullein tai suostumuskohtelun parissa maahan tuotuja, mutta Israelissa siirtokunnassa tilanne on erilainen, koska laillisesti ei voida tulla, eh, tuoda niitä Euroopan suostumuskohtelun avulla ja jos joku sanoo, että näin on, niin siellä varmasti todetaan, että ilman muuta näin on. Laillisesti ne eivät voi saada suostumuskohtelua. Tietysti laittomasti tämä voi toimia niin kuin tupakan salakuljetus ja niin poispäin. Mutta ei tule mikään teko syy. Kyllä kaikkien täytyy kunnioittaa lakia. nyt vaikuttaa siltä, että käytäntö ei ole tyydyttävältä sanonut. No, tämän sen käsittely päättyy tähän. Uskon, että tulemme vielä tulevissa kokouksessa palaamaan asiaan. Kohta 24 sitten. Tämäkin on aihe, joka ei minua millään tavalla miellytä. Kyse on tilan katsauksesta EUn ja Marokon assosiaatiosopimukseen. Yhteisön tuomioistuin antoi päätöksen 21. joulukuuta 2016. Sen mukaan nykyinen tilanne, mikäli EU-Marokko-sopimusta ei muuteta, ei kata tuotteita, jotka tulevat Länsi-Saharasta. Tämän toimistomen päätöksen perusteella sitten. Se on sai mandaatin neuvotella sopimuksen muutoksesta Marokon kanssa. Nyt muutama päivä sitten sain kirjeen Taksud pääosastolta komissiosta. Kyse oli Marokon ja EUn välisestä sopimusluonnoksesta, joka nyt on saatu hiottua loppuun. 21. tammikuuta tämän kirjan sain. Ja suoraan sanottuna tämä minun hieman yllätti, koko tämä menettely koska parlamentti ei ollut tässä millään tavalla mukana tässä työssä. Vaikutti siltä, että sopimus oli tehty suljettujen ovien takana ilman meitä. Kun luin tämän kirjeen, niin sen mukaan tämä sopimusluonnos pitää sisällään kaksi arviointia. Yksi liittyy liittyy sopimuksen hyötyihin ja toisaalta arvioidaan Länsi-Saharan ihmisten asemaa. Käsittääkseni tämä sopimus on vielä loppuhiontavaiheessa. Sitä ei ole vielä saatu loppuun. Saatettaisiksi komissio tekee päätöksen siitä, tullaanko tämä sopimusluonnos toimittamaan neuvostolle ja parlamentille. Joten Tietystikin haluaisin tietää hieman enemmän tästä sopimusluonnoksesta ja arviointikertomuksista. Erä Perote Pinik voi kertoa varmaan minulle ja kollegoille hieman enemmän tietoa asiasta. We'll update, uh, about, uh, the state. Kiitos puheenjohtaja, me voimme päivittää tätä tilannetta. INTA-seurantaryhmän Länsi-Saharan kokous pidettiin 24. tammikuuta ja tuolloin komissio aika selvän ja kattavan katsauksen antoi näihin kolmen työn alla olevan alueeseen. Ensinnäkin on sopimusluonnos, jolla muutetaan assosiaatiosopimusta niin, että voidaan sanoa, siis tämän Markon assosiaation sopimuksen osalta, että tuotteet, jotka tulevat Länsi-Saharasta, saavat suostumuskohtelun samalla tavalla kuin kaikki tuotteet, joita assosiaatiosopimus koskee. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja sitten toisaalta, niin kuin puheenjohtaja oikein sanoi, on kyse siitä, miten nämä edut tulevat Länsi-Saharan väestön hyväksi. Ja kolmas seikka on sitten, että Länsi-Saharan kansa pitää kuulla ja varmistaa, että siellä kannatetaan tätä. Ja ensimmäisen asiaan liittyen tämä kirjeenvaihto tapahtui 31. tammikuuta ja tämä teksti, joka parafoitin Kaste Sanakisen aika tarkkaan selitti seurantaryhmän kokouksessa 24. tammikuuta. Eli sisältö on sama, mutta se, että joku teksti parafoidaan, tarkoittaa ainoastaan sitä, että teksti on lukkoon lyöty, mutta ei ole vielä poliittista sitoumusta ennen kuin Komissio tekee ehdotuksen neuvostolle ja pyytää parlamentin hyväksyntää. Ja sitten lainsäätäjät päättävät tekstistä. Ainoa asia on, että teksti on lukkoon lyöty sen nykymuotoon. Tietysti jos tilanne jotenkin kehittyisi uuteen suuntaan sen jälkeen, kuin tuomioistumisasia on käsitteillä ja helmikuun lopussa saadaan siihen päätös, niin sitten asiaan palattaisiin. Tuskinpa näin välttämättä käy, mutta ei tämä mahdotonta ole. Ja toinen seikka on sitten näiden etujen raportointi ja voiton raportointi. Me tätä vielä valmistelemme. Sen raportin pitäisi olla lähiviikkoina valmis. Ja tämä raportti osoittaa siihen suuntaan, että hyötyä Länsi-Saharan viennistä olisi selvästi voittoa saataisiin maataloustuotteiden ja kalojen viennistä ja se, että ei anneta suosituimuuskohtelua Länsi-Saharalle, tämä vaikeuttaisi nykyisiä, nykyistä vientiä ja tulevaa vientiä ja investointia Länsi-Saharan. Kaikki kaikki tämä ostaan toteen. Ja lisäisin vielä, että meillä varmistamme, että nämä tiedot ovat oikeat. Meillä on erilaisia tietolähteitä, pitää kaikista niistä varmistaa, että olemme vakuuttuneita tästä arviosta. Ja sitten kolmas seikka, eli kyseisen väestön kuuleminen. Tämä toteutettiin ja Vincent Fike, ulkosuudenhallinto, kävi siellä ja kollega kertoo tästä teille. Nämä keskustelut ovat vielä käynnissä. Ja sitten jatkotoimet ja aikataulu. Tarkoitus on saada valmistelutyö komissiossa valmiiksi parin seuraavan viikon kuluessa. Ja tarkoituksena olisi tehdä ehdotus neuvoston päätösluonnokseksi liittyen sopimuksen allekirjoittamiseen ja toisaalta eh, sopimuksen tekemiseen sen jälkeen, kun parlamentti antaa hyväksyntänsä ja tarkoitus olisi tehdä tämä ehdotus maaliskuun kuluessa. Ehkä Vincent haluaa kommentoida näitä Rabatissa käytyjä kuulemisia viime viikolla. Thank you very much uh, indeed. Kiitoksia. Neuvoston sihteeristö on lähettänyt parlamentille neuvotteluvaltuutuksen ja siitä näkyy se, mitä jäsenvaltiot odottavat ulkosuhdehallinnolta ja komissiolta, kun katsotaan kyseessä olevien ihmisten mukana olon, olo, oloa. Tässä ollaan toimimassa sekä Rabatissa että Brysselissä ja olemme valinneet tähän tarkoitukseen luettelon osapuolista, joka on erittäin monimuotoinen. Mukana on parlamentin jäseniä, alueellisten neuvostojen jäseniä, läntisestä tai länsisaharasta. Sitten taloudellisia toimijoita on myös mukana, kauppakamareita, maatalous- ja kalastusalan kamareita, Douglasta ja Lionista, Länsi-Saharasta erityisesti. Ja sitten tutkimusinstituutteja, instituutioita, kehitys, virastoja Länsi-Saharasta ja kolmas luokka ovat sitten kansalaisjärjestöt, jotka keskittyvät ihmisoikeuksiin ja erityisesti Länsi-Saharan väestön ihmisoikeuksiin. Heitä on mukana varsin paljon kaikki järjestöt on Marokossa rekisteröity. Tämä oli meille yksi ehto. Haluamme pystyä puhumaan rekisteröidyille järjestöille. Tähän kuuluu joukko erilaisia osittain neutraaleja järjestöjä, kun taas mukana voi olla myös sitten sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat selkeästi puolisarintamaa polisariokin on tässä kumppaniluettelossa. Me tapasimme heitä hel- helmikuussa. Työ on suurin piirtein puolivälissä, ehkä hieman pidemmällä kokousten osalta ja toivottavasti pääsemme loppuun tämän kuun loppuun mennessä. Ja toivottavasti näin saamme sitten luotettavan kuvan siitä, miten Länsi-Saharan ihmisiin äh, tämä vaikuttaa ja miten he suhtautuvat näihin muutoksiin, ovatko ne selkeitä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti, tai vastustetaanko muutoksia, tai kenties tuetaanko niitä. kokoustemme tulokset löytyvät sitten komission tekstistä, jonka se lähettää parlamentille ja neuvostolle. Ja samalla lähetetään myös virallinen muutettu ehdotus, jonka sisältöön en nyt tämän enempää pureudu, koska tämä harjoitus jatkuu edelleen. Lopuksi toteaisin vielä, että Marokon viranomaiset omalta puoleltaan käyvät läpi kuulemista ja hallitus pyytää äänestystä tarkistuksista tai muutoksista kahdella tasolla. Ensinnäkin ulkosuhde valiokunnassa, parlamentissa kansallisella tasolla ja sitten toiseksi äänestetään Länsi-Saharan alueellisissa neuvostoissa. Neuvostoissa, jotka katsovat pikemminkin sitten alueellisia ja paikallisia intressejä. Ja kun äänestykset toimitetaan, Marokon hallitus tarkastelee erityisesti Länsi-Saharan väestön äänestyskäyttäytymistä sekä kansalliskokouksen että alue- ja paikallisneuvostojen tasolla, jotta todella voidaan nähdä, minkälaista tukea muutokset tietyltä ryhmältä ja parlamentin jäseniltä saa. Kiitoksia paljon suoraan sanottuna. En ole ollenkaan tyytyväinen. Minusta vaikuttaa siltä, että taksut pääosastolla on erilainen viesti parametin suuntaan kuin kaupan pääosastolla. Kaupan pääosasto tekee yhteistyötä ja puhalemme samaan hiileen, mutta se vaikuttaa nyt siltä, että te uskotte nyt olevanne virassa ja parlamentti voi sitten ottaa tai jättää sen, mitä te sanotte. Tämä ei sitten oikea tapa toimia. Ja, kaik... ja tämä mandaatti hyväksyttiin viime vuonna toukokuussa. Me parlamenttina saimme sen vasta vähän ennen joulua. Ja tämä kaikki vaikuttaa todellakin toimintatavalta, jota emme voi hyväksyä. Minun velvollisuuteni ei ole tätä kuitenkaan tässä vaiheessa kommentoida tätä kaikkea. Minun on tässä nyt edessäni seuraava ongelma. Yhdeksän jäsentä haluaa puhua asiasta ja meillä on 20 minuuttia aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin saa vain puolitoista minuuttia. Pysyvä esittelijä Rovalla Lund saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Merci, monsieur le président, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Euroopan komissiota siitä, että he ovat tulleet tänne yksityiskohtaisesti kertomaan näistä neuvotteluista Marokon kumppanin kanssa koskien assosiaatiosopimusta EUn ja Marokon välillä. Ottaen huomioon, että se on loppuvaiheessa. Ja Magrebin maiden pysyvänä esittelijänä tässä valiokunnassa haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja tässä neuvottelussa. Ja kyseessä ovat sellaista seikat, joihin parlamentin pitää suhtautua hyvin tarkkaavasti, kuten jo tiedätte, mutta tämä on tärkeää, että 21.12.16 tuomioistuin teki päätöksen ja sen jälkeen annettiin komissiolle oikeus neuvotella eh, sopimus Marokon kanssa niin, että ne tuotteet, jotka tulevat Länsi-Saharasta, saavat saman kohtelun kuin Marokon tuotteet. Eli tässä mandaatissa sanotaan, että erityisesti pitää sopimuksessa mainita Länsi-Sahara niin, että tuotteet, jotka tuodaan sieltä Euroopan unioniin, saavat jatkossakin saman eh, suostumuskohtelun tietyin ehdoin, jotka tuomioistuin määritteli. Ja tähän liittyy muutama muukin seikka tähän neuvotteluprosessiin. Tämä ei saa vaikuttaa yhdistyneessä eh, kansakunnassa käynnissä olevaan rauhan prosessiin. Ja toiseksi ei saa myöskään mm, mitenkään vaikuttaa EUn kannanottoon siihen, mikä Länsi-Saharan asema on, sillä tästä ei tässä ole kyse. Ja tämän sanottuna haluaisin palata siihen, mitä komissio sanoi. Ja haluaisin muistuttaa, mihin parlamentin kiinnittää huomiota, ja tämä pitää pitää mielessä huomion eh, toimistojen päätöksen osalta se, että Länsi-Sahara mainitaan sopimuksessa, ja toiseksi on varmistettava, että sopimusta muutetaan niin, että siitä on hyötyä, erityisesti taloudellista hyötyä paikalliselle väestölle. Ja kolmas seikka on se, että kyseinen kansa saisi ottaa asian kantaa oikealla tavalla. Ulkosuhdehallinto on tässä mukana, koska kyseessä on myös asiolla on poliittinen ulottuvuus ja diplomaattinen ulottuvuus. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kuullut tahot ovat edustavia, että eh, an, kansan antama hyväksyntä on selkeä, eikä mitenkään kaksiselitteinen tai moniselitteinen. Niin, melkein jo sanoin kaiken, mutta tässä vaiheessa kuitenkin haluaisin mainita, että entinen Saksan presidentti on nimetty YK lähettiläksi länsi Saharaan ja rauhanprosessi halutaan edistää. Tämä on hieno uutinen. En ehdi ehkä kaikkea sanomaan, koska tämä on liian pitkä puheenvuoro. Kiitos, olin tässä nyt aika avokätinen, koska te olette esittelemään, mutta nyt minä olen tosi tiukkana ajan kanssa, puolitoista minuuttia eikä enempää. But, uh, Kiitos tästä anteliaisuudesta, mutta minulla on paljon sanottavaa. No, Klaus. Edustaja Buchner, Klaas, ole hyvä. Eh, Mitä yhteisön tuomioistuin päätti? Se sanoi, että Länsi-Saharan kansalaisten täytyy olla mukana hyväksymässä kaikkia sopimuksia, mitä komissio tekee. Komissio keskustelee hallituksen kanssa laatii teknisen sopimuksen ja jälkikäteen sitten kysyy ihmisiltä, jotka asuvat Länsi-Saharassa. Eli miehittäjät kysyvät, ja hyvin harva ihminen ovat, on ilmaisut kantansa. Ihmiset, jotka asuvat miehitytalon ulkopuolella, voi, voi ollenkaan mennä edes alueelle, jotta heiltä voitaisiin kysyä asiaa, joten suurin osa kansaista jäi tässä kuulematta. Toivoisin todellakin, että tuomioistuimen päätös että tämä tulisi jalkoihin poljetuksi. EU on instituutio, joka perustuu oikeusvaltion periaatteelle ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Mitä tässä nyt tapahtuu, niin tämä on kerta kaikkiaan kaikkien aikojen floppi. Ihmisoikeuksia loukataan, miehittäjä vain hyötyy tästä suhteesta, joka meillä on ja valtion. Pourquoi on est là aujourd'hui? Marianena. Niin, minä haluaisin vielä muistuttaa, että nyt tästä puhutaan, koska tuomistuin päätti, että sopimus, joka koskee maataloustuotteita, sitä ei noudateta, koska on Länsi-Saharan tuotteet, jotka tulevat Euroopan unionin alueelle, vaikka sopimuksessa ei tällaista mainita. Ja siksi tähän pitää paneutua. Ja tuomistuin sanoi, että jos tämän tutkitte, niin tässä on kaksi mahdollisuutta. Voitte sanoa jatkossakin, että tämä ei koske Länsi-Saharaa ja siksi Länsi-Saharan tuotteet eivät voi tulla. Tai sitten sanotte, että tämä koskee länsi mutta sitten on ehtoja pitää kysyä kansalta tästä. Minusta länsi kysymystä ei pystytä inta ratkaisemaan. Olisi kuitenkin hyvä, että komission Marokkon kanssa neuvottelema ehdotus olisi sen mukaista, mitä Euroopan unionin tuomioistuin sanoo. Ja siksi minä ehdottaisin, että nyt kiltisti ja viisaasti voitaisiin eh, täällä valiokunnassa miettiä sitä, onko tämä teidän neuvottelumanne eh, asian sisältö tuomioistuimen mukaista. Jos tuomioistuimesta mieltä, että näin on, niin sitten voidaan ihan korrektisti äänestää tästä sopimuksesta, jonka olette neuvotelleet. Jos tuomioistuin on sitä mieltä, että neuvottelujen tulos ei vastaa sen pyyntöä, niin olisi vähän hankala nyt pyytää mepe äänestämään sellaista asiasta, mikä ei ole lain mukaista. Minä en muuta pyydä. Minä tiedän, että komissio voi kysyä asiasta tuomioistumilta, mutta näin ei kuitenkaan tehdä. Ehkä parlamentin pitää viedä asia tuomioistuimeen. Herra Maxi Gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. kuuntelen täällä ehdotuksia, ne ovat aikamoisia. Täällä sanotaan paljon, mutta tässä ei puhuta konsultaatiosta, vaan siitä, että Länsi-Saharan väestö hyväksyy tämän. Tässä jälleen toimitaan Marokon toimielinten kautta ja pyritään näin saamaan Länsi-Saharan väestön suostumus, mutta eihän tämä nyt käy päinsä. Täytyy muistaa, mitä EUn tuomioistuin sanoo. Länsi-Sahara on Marokosta Iralan oleva alue. Tähän on tuomio tuomioistuimelta. Ja toiseksi Länsi-Saharan hallintoa Rabatissa, mutta kaikki eivät sinne pääse. Ehkäpä siellä ei haluta nähdä teitä. Miten tähän sopimukseen nyt päästään tällaisella tekstillä? Sen haluaisin tietää. Ja miten näette saada aikaan sopimuksen ilman tietoa? 7000 euroa vientiä EUn ja Länsi-Saharan välillä. Kuka tähän nyt uskoo? Onko teillä mitään äh, ennakkotietoa tai ennakkotapausta sopimuksesta, johon on päädytty ilman tilastotietoa? Ja sitten olen Marin kanssa täysin, Maria Areenan kanssa täysin yhtä mieltä siitä, että on kuunneltava tuomioistunta. Niin kuin muutkin, minä olen suorastaan ällistynyt tilanteesta, joka nyt vallitsee komission asenteessa, kun onko se länsisaarastunnan toimistomien päätös. Yhtäkään sopimusta ei voida tehdä Marjokan kanssa ilman, että eri, erikseen kysytään länsisaaran asukkaiden kantaa. Komissio kiistää tämän tuomioistuimen päätöksen, jättää sen huomiota. Ottaa, jättää huomiota sen, että länsisaaran alue 10. tammikuuta esimerkiksi puhuttiin, päätettiin kasvusopimusta. Kansalaista oikeutta kuitenkin kansainvälistä oikeastaan kunnioittaa. Marokko ei saa hyötyä tuotteista, jotka tulevat mietityltä alueelta. Tämä kysymys asettaa komissaaritaan huonoon valon. En voi kerta kaikkiaan hyväksyä tällaista toimintatapaa. Vain yksi ratkaisu on tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Länsisairaan kanssa täytyy eksplisiittisesti kysyä suostumusta. Siinä kaikki. Usko. Edustaja Uskuk. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä korostaa tätä asiaa. Korostan, mitä tuomistuin sanoi 2016. Silloin sanottiin aivan selvästi, että Länsi-Sahara ei ole Marokon osa ja että tätä aluetta ei voi ottaa mukaan mihinkään EUn ja Marokon väliseen kauppasopimukseen ilman, että saadaan Länsi-Saharan kansan suostumus asiaan. Ja minä olen aika kiinnostunut siitä, miten komissio aikoo saada tämän komission anteeksi, tämän Saharan väestön suostumuksen. Täällä mainittiin Saharan kansalaisjärjestöt ja polisarjo, jotka kovasti arvostelivat tällaista sopimusta, jossa Länsi-Sahara olisi mukana. Ja ymmärsin myös, että komissio ei ole tehnyt eh, kestävyysarviointitutkimusta ennen neuvotteluja ottaen huomioon, kuinka tärkeä tämä alue on ihmisoikeustarkkailijoille. Kiitos. Edustaja Valero. Det mesta är ju redan sagt, men jag är lika chockad som eh, de flesta andra här. Suurin osa sanotuksella on aivan yhtä järkyttynyt kuin kaikki muutkin siitä tavasta, jolla komissio on hoitanut tätä asiaa. Olisin kuvitellut, että komissio olisi edes yrittänyt saada meidät uskomaan, että te kunnioitatte tuomioistuimen päätöstä. Olisitte edes teeskennellyt, mutta tähän teette juuri päinvastoin. Päinvastoin kuin mitä tuomioistuin on lausunnossaan sanonut. Ja sama pätee myöskin miehetettyihin alueisiin. Te sanotte, että tämä on eri asia kuin Israelin ja Palestiinan tilanne, mutta ihan sama tilanne tässä on. Kyse on miehetetystä alueesta. Ja te suostutte siihen, että Marokko myy tuotteita miehitetyltä alueelta. Te sanotte, että väestöltä on kysytty, ja tämä hyödyntää alueen väestöä, länsi väestöä, mutta ei tuomioistuin näin sano. Tuomioistuin sanoo, että teidän täytyy kysyä Länsi-Saharan laillisilta edustajilta, kansaista laisilta edustajilta, mikä kansan kanta on. Voidaan keskustella Marokon kanssa ja voidaan keskustella Länsi-Saharan kanssa. Kyse on kahdesta alueesta ja kahdesta hallituksesta ikään kuin. Ja sitten kun kysytään, mistä tuotteet tulevat, Palestinan kohdalla te sanoitte, että te tulette sanomaan, että tuotteet tulevat mietityt alueet, ne tuotteet pitää merkitä. Aitoko toimia tässä samoin? Aitoko varmistaa, että tuotteessa todellakin lukee, että se on peräisin miehitetyltä alueelta? Tämä tarkoittaa sitä, että tehän tunnustatte, että kyse miehitystä alueesta. Sitähän se tarkoittaisi. Gracias. Eh. Kiitos. Toimistumen päätöksessä sanotaan selvästi, että sopimukset Marokon kanssa, niitä ei voida käyttää Länsi-Saharassa ilman Länsi-Saharan kansan suostumusta ja tuomiossa sanotaan myös, että legitiimi edustaja tälle kansalle on polisarion rintama. Te mainitsitte vain yhtenä tämän polisarion, mutta tästä huolimatta komissio pyrkii nyt täältä saamaan kaiken mahdollisen irti ja saamaan uusia sopimuksia. Tämä kuuleminen on todella puutteellinen. Sitä ei ole järjestetty siellä paikan päällä, vaan EUn e edustossa, kun moni täällä on sanonut, eikä myöskään saa unohtaa, mitä julkisasiamies sanoi 10. tammikuuta liittyen eh, kalastuksesta Marokossa. Siellä sanota, silloin sanottiin, että eh, Länsi-Sahara on mietitty alue, pitää toteuttaa kansainvälistä lainsäädäntöä, niin kuin sanottiin Israelin osalta Länsi-Saharan eh, raaka-aineiden käyttöä ei voida antaa miehittävälle valtiolle, eli tässä tapauksessa Marokolle, ja siksi pyydämme, että komissio nyt noudattaisi tuomioistuimen tuomiota ennen kuin lähdetään mitään neuvotteluja käymään, ja olen Marjaren kanssa samaa mieltä siitä, että ei parlamentti voi pakottaa laittomasta asiasta äänestämään. Kiitos. Thank you, um, Ines. Kiitos sitten Ines. Haluatko sinä puhua tässä valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Valtuuskunnan, joka vastaa suhteesta magreb maihin Kiitos puheenjohtaja. En pyytänyt puheenvuoroa, koska en kuulu valiokuntaan, mutta kiitän mahdollisuudesta. Halusin vain todeta, että uskakseni ja tunnustan tässä nyt komission tekemän työn, enkä usko, että tuomioistuimen pitäisi päättää YK puolesta. On totta, että komissio on pyrkinyt mahdollisuuksien rajoissa toimimaan, kun otetaan olosuhteet huomioon, mutta äh, kun katsotaan tätä kuulemista, tämän pitäisi kuulua YKlle, ei EUlle. Emme me voi päättää sitä, kuka edustaa Länsi-Saharaa. Tämä on huolenaiheeni. Toisella puolellahan on Marokon hallitus, jolla on omat ongelmansa. Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtajana olen erittäin huolissani myös Marokon vakaudesta – Tuomioistuin pyrki jollakin tavoin ratkaisemaan asian, joka kuului YKlle. Emme me voi puuttua asiaan, joka on EUn toimivallan ulkopuolella. Nyt komissio voi reagoida korkeintaan viisi minuuttia. Korkeintaan viisi minuuttia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Itse saamme vielä vastata. Arvostamme sitä Ymmärrämme täysin puheenjohtaja sen turhautumisen, joka tähän liittyy. Asiakirjat, asiakirja ei toimitettu tämän asian suhteen niin kuin muiden kauppaneuvottelujen yhteydessä on tehty. Tämä ei millään tavalla liity tärkeimmän pääosaston toimintaan, vaan kyse on vain tämän asian poliittisista seuraamuksista ja arkaluonteisuudesta. Tämä on se ainoa syy. Komissiossa me aina koordinoimme eri kantoja. Toiseksi että kuunnellaan neuvotteluiden puitteita neuvottelun suuntaviivoissa, jotka neuvosto antoi komissiolle. Todetaan, että meillä täytyy arvioida vaikutuksia, kuinka paljon ihmiset hyötyvät sopimuksesta ja että ihmisiä on riittävästi kuultu, ehdoton mukaan mitä tahansa ehdotammekin, toimimme aina tämän mukaisesti. Yhteisen tuomioistuimen päätös edellyttää suostumusta. Tämä on ongelmaisempi juttu. Kuinka arvioidaan suostumusta ilman, että kysytään kaikiselta kansalaisilta, kuka, kuinka päätetään, kuka on länsi asukas, kuka ei. Tässä on valtavia ongelmia. Kuulemme se järjestää sellaisella tavalla, että mahdollisimman pitkän länsisaharan kansalaisten kanta kuuluviin, mutta mitään vaihtoehtoa ei ollut kuin se, jonka me valitsemme. Kysymys. Voimme kokoida länsisaharan tuotteita samalla tavalla kuin Palestiinan miehiteltä tulevia tuotteita? Tilanne on erilainen. Länsisaharan tuotteet voisivat hyötyä suosimuskohtelusta? tai ei hyötyisi täysimittaisesta tullivapaudesta, niin niissä pitäisi maksaa tullia. Toisessa tapauksessa ei. Tässä oikeastaan kaikki, mitä olisin sanoa. Kollega voi sanoa enemmän tästä suostumuksesta, mikä te sopii. Brief, uh, simply... Ihan lyhyesti sanoisin vain, että tietysti me kuuntelimme hyvin tarkkaan kaikkea sitä, mitä sanotte, ja suhtaudumme hyvin vakavasti tähän kuultuun ja voin suoraan sanoa, että me myönnämme, että tämä suostumuskysymys on tässä hyvin tärkeällä sijalla, kun halutaan tämä perustellusti tehdä teille tämä muutosehdotus, eli suhtaudumme todella vakavasti tähän, emmekä me vain nopeasti tätä asiaa hoida. Me käymme siellä kentällä, me tapaamme ihan oikeita ihmisiä, joihin suoraan tai epäsuorasti tämä sopimus vaikuttaa. Me puhumme kansalaisjärjestöjen kanssa, olemme puhuneet poliittisen tason toimijoiden kanssa, olemme toimineet polisarjon kanssa ja jo aikaisemmin tässä ryhmässä muualla on kommentoinut, että polisarjolla on oma roolinsa tässä mutta ei, Polisario ei ole ainoa eh, vuoropuhelukumppani tässä, koska mikään jäsenvaltio ei ole sille tunnustanut tällaista roolia, mikään jäsenvaltio ei ole myöskään Saharan arabidemokratista tasavaltaa tunnustanut. Emme mekään voi näin tehdä. Tietysti keskustelemme heidän kanssaan, koska heilläkin on oma äänensä mutta voin myös sanoa teille, että Länsi-Saharassa asuvat länsisaharalaiset eivät tunnusta polisariota myöskään. Ja tämä on seikka, joka on havaittu käydyissä keskusteluissa. Eli polisarion edustavuus sinänsä ei ole kattava. Mutta ihan lyhyesti, tässä ei voi mennä yksityiskohtiin. Tämä on asia, jossa pitää edetä todella varovaisesti ja me olemme täysin tietoisia siitä, että meidän pitää noudattaa tuomioistuimen päätöstä, vaan myös YK prosessia ja kansainvälistä lainsäädäntöä YK turvallisuusneuvoston päätöksiä. Tiedän, että tämä on hankalaa, mutta kyllä me eh, tämän onnistumme tekemään. Varmasti saamme kaikki elementit pöydälle ja pystymme teidätkin vakuuttamaan. Kiitos. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä keskustelu. Uskon, että jatkossa pidämme yhteyttä tämän asian tiimoilta ja seuraamme asian kehitystä, kehittämistä. Viimeinen asia on tutkimuksen esittely. Aiheena on EUn markkinoille pääsystrategia, saavutetaanko sen tärkeimmät tavoitteet. Meillä on 25 minuuttia aikaa, joten pyytäisin, että herra Böckman esittelee tämän tutkimuksen. Höckman, jotta voimme sitten esittää kysymyksiä. Jos joku haluaa poistua paikalta, niin poistukoon ääneti. Pyydän. Olkaapa siellä hiljaa. Quietly! Hiljaa siellä salin puolella, sanoo puheenjohtaja. No niin, herra Hökman. Thank you very much. Um... Kiitoksia. No niin, heti seuraava kuva. Tässä tarkoituksena oli arvioida eu markkinoille pääsystrategiaa, katsoa miten se toimii, olemalla yhteydessä erilaisiin talouden toimijoihin ja sidosryhmiin. Tähän kuuluu neljä osaa. Ensinnäkin selitetään, minkälainen strategia on kyseessä, minkälainen kumppanuus. Sitten katsotaan markkinoille pääsystrategian eri vaiheita, minkälaisia äh, sidosryhmiä tässä on ollut. Me kävimme läpi haastatteluita ja niin edelleen. Ja kolmas osa tutkimuksessa keskittyy haasteisiin, joita EUlla, komissiolla ja jäsenvaltioilla on. Katsotaan, miten eurooppalaiset yritykset voivat päästä entistä paremmin muiden maiden markkinoille. Katsotaan erilaisia esteitä, joita tässä on, eri mekanismeja. Ja sitten lopuksi esitellään suosituksia ja katsotaan, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä, jotta markkina, markkinoille pääsystrategian tavoitteisiin päästäisiin eteenpäin. Varmasti tunnette tämän välineen varsin hyvin. Komissio on ottanut sen käyttöön. Tän, näin halutaan helpottaa vientiä kolmansien maiden markkinoille ja yritetään auttaa yrityksiä pureutumaan erilaisiin esteisiin, joita he tuntevat olevan viennin tiellä. Eli katsotaan, ovatko nämä todellisia esteitä, mitä niille voi tehdä, miten voidaan toimia priorisoimalla ja sitten totta kai todella halutaan toimia niin, että voidaan tunnistaa todellisia esteitä. Tässä yritykset ja sidosryhmät ovat voimakkaasti mukana. Meillä on neuvoa antava komitea, joka keskustelee esteistä tai koetuista esteistä, ovatko ne taloudellisesti vaikuttavia tai mahdollisesti laittomia. Tässä katsotaan myös VTOta. Tässä toimii markkinoille päässyt tiimejä eri kumppanuusmaissa, komission ja jäsenvaltioiden valtuuskunnat. Sitten vastuullisuus on tärkeää koko prosessissa. Meillä on markkinoille pääsy tietokanta. Kaikki toimet, joista on sovittu, koskevat haitallisia vientiesteitä. Ne on otettu mukaan markkinoille pääsy tietokantaan raportoidaan siitä, mitä vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Ja hiljattain tähän tässä on pyritty parantamaan saatavuutta, raportoidaan konkreettisesti siitä, mitä on saatu aikaan ja miten tämä on hyödyttänyt tiettyä yritystä. markkinoille pääsystrategiaa pyritään vahvistamaan niin, että se yhdistetään tiiviimmin kauppasopimus täytäntöönpanoon. Sitten eteenpäin. Jotta ymmärtäisitte, mistä puhumme, tässä ovat erilaiset tietokantaan liittyvät toimet. Tässä niitä on priorisoitu. Monet välineistä tai toimenpiteistä, tai oikeastaan kaikki liittyvät jollakin tavoin tuonnin rajoittamiseen tai tulli kiintiöihin, mutta tässä on myös muita kuin tulli toimintoja. Monet liittyvät esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen. Tässä on monenlaisia välineitä, jotka ovat mukana tietokannassa strategian opero- toiminta on usein alhaalta ylöspäin toimintaa. Ei katsota niinkään sitä, mikä olisi tärkeää EUlle tietyillä markkina-alueilla, vaan vastataan tiettyihin konkreettisiin huolenaiheisiin. Katsomme, miten tiettyyn prioriteettitoimintaan voidaan suhtautua. On erilaisia toimintamahdollisuuksia diplomaattisesta toiminnasta toimintaan VTOn puitteissa, jos tiettyjä VTOn sitoumuksia rikotaan. Ja sama pätee tietysti kauppasopimuksiin, mikäli niitä rikotaan. Vuoden 2008 jälkeen on poistettu noin 280 kaupan estettä tämän prosessin ansiosta Suurin osa toiminnasta liittyy nouseviin talouksiin, kuten Intian, Kiinan ja Brasiliaan, mutta myös naapurimaihin, kuten Ukrainaan. Siellä on tehty paljonkin. Yksi, tässä on erilaisia esteitä. Niitä poistetaan noin 20 vuodessa ja noin 20 prosenttia tietynlaisista esteistä, MADB-esteistä on pystytty poistamaan ajan myötä. Teimme tutkimuksen sidosryhmistä, jotka keskittyvät erityisesti teollisuusyhtymiin, joita tämä mekanismi kiinnostaa. Mutta tässä kuitenkin myös pienemmät ja PK-yritykset saivat mahdollisuuden vastata kysymyskaavakkeeseen. Ensinnäkin kysyttiin, oletteko kuulleet mekanismista. Sitten oli erilaisia kysymyksiä tämän toiminnasta, koettiinko tämän toimivan tehokkaasti ja niin edelleen. Saimme 181 vastausta tutkimukseen, suurin osa yksityiseltä sektorilta – yrityksistä ja erilaisista yhteenliittymistä. Kyselyn tulos osoittaa, että suurin osa yrityksistä on tyytyväisiä tähän mekanismiin ja sen toimintaan, mutta samalla tuli ilmi, että monet yritykset eivät ole edes kuulleet tästä mekanismista, jota ne voivat käyttää e, e, toimiessaan erilaisten markkinoille pääsyn esteiden kanssa. mutta siis ne tahot, jotka ovat aktiivisesti mukana prosessissa, myös tukevat sitä laajasti. Tässä hieman taustaa ja asiakirjasta löytyy paljon lisääkin yksityiskohtia. Mutta siis hämmästyttävä tulos todella on se, että monet yritykset eivät tunne mekanismia – Tässä usein on kyse teollisista yhteenliittymistä, jotka katsovat juuri näitä kaupan esteitä. Sitten mandaattimme kuului myös tarkastella sitä, miten mekanismi toimii, mitkä ovat sen suurimmat saavutukset. Asia, josta kaikki ovat yhtä mieltä, on, että tämä todella lisää avoimuutta. Ja haastatteluista saadut tulokset olivat samansuuntaisia tai samanlaisia. Ja samoin kasvotusten tehdyt haastattelut ja puhelinhaastattelut antavat samanlaisia tuloksia. Markkinoille pääsy esteisiin pystytään nyt pureutumaan entistä paremmin. On katsottu, mitä hyötyä tämän välinen käytöstä on yrityksille, jos prosessi on liian monimutkainen ja pitkä, niin siihen ei turvauduta – tässä on paljon muuttujia, en käy niitä nyt aika pulan takia kaikkia läpi, mutta täytyy muistaa, että tämä toiminta pohjautuu yritysten tekemiin valituksiin ja valituksia ei tehdä, mikäli kustannukset nousevat liian korkeiksi. On katsottava, mitä välineitä komissiolla on käytettävissään tietyn ongelman käsittelemiseksi. On katsottava myös, onko kauppasopimusta tietyn maan kanssa. Jos näin on, silloin on helpompi pyrkiä pureutumaan tiettyyn esteeseen, jos se esimerkiksi rikkoo sopimuksen henkeä tai kirjainta. yritykset joskus sitten sanovat, että nämä kysymykset liittyvät ulkopolitiikkaan tai geopolitiikkaan, eikä niitä kannata ryhtyä edistämään. Ja sitten viimeinen asia, joka vaikuttaa mekanismin tuloksiin, on, että katsotaan, onko este laiton, onko hallitus toiminut niin, että on rikottu VTOn sääntöjä. Silloin todella kannattaa asiaan puuttua, koska se on mahdollista sopimusten puitteissa. Tehokkuus riippuu myös koordinoinnista Brysselin ja jäsenvaltioiden välillä ja maiden valtuuskuntien välillä – jos todella sovitaan, että halutaan puuttua tiettyyn esteeseen. Eli se kuva, joka haastatteluista ja tutkimuksista piirtyy, on, että tätä prosessia todella tuetaan. Se on alhaalta ylös prosessi ja vaikuttaa siltä, että Yrityksiä voitaisiin tiedottaa paremmin siitä, mitä voidaan tehdä. Niillä ei välttämättä ole juridista tietoa esteistä tai toimista. Tähän on hankala pureutua, mutta asia, joka on syytä pitää mielessä. Yleisesti muodostui se kuva, että saatavilla olevaa tietoa voitaisiin parantaa ja monet tahot eivät todellakaan ole tietoisia mekanismista. Monet yritykset sanoivat, että voitaisiin entistä paremmin päivittää tietokantaa ja esteitä, joita tietokannassa on. Tarvitaan tehokasta koordinointia eri toimijoiden välillä – vaikka monet sanovat myös, että tätä kautta voitaisiin parantaa myös muiden komission välineiden tehokkuutta. Seuraava kuva. Suositukset. Tämä ei ole oikeastaan meidän keksimämme, vaan tässä vain kanavoidaan sitä, mitä olemme kuulleet ihmisiltä sen suhteen, mitä markkinoille pääsystrategiassa voitaisiin parantaa. Olemme tuomme tämän esille raportissa. Se, mitä VTO-raporteista tai val- valvontaraporteista luetaan ja se, mitä markkinoille pääsy todella pitää sisällään, niin tässä kaikessa on eroja. No, tässä on erilaisia asioita, joita on pidettävä mielessä. Puhuttiin määrällisistä indikaattoreista, joita voidaan todella katsoa, onko edistystä saatu aikaan, miten kauppasopimuksia on käytetty. Peräänkuulutettiin myös tarkempaa raportointia komissiolta, miksi joitakin esteitä on ollut viisi vuotta tai enemmänkin olemassa. niin sitten vielä avoimuus on tärkeää. Ja vielä lopuksi muutama ajatus. Esitimme tämän kysymyksen, ja tässäkin siis tuon ilmi vain ihmisten vastauksia. Mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä tehostetun kumppanuuden puitteissa, jotta markkinoille pääsystrategiasta saataisiin tehokkaampi Monet palasivat vastauksissaan siihen, että voitaisiin tehdä paljon, jotta kansallisissa parlamenteissa ja kansallisella tasolla, paikallistasolla voitaisiin tehdä enemmän ja lisätä tietoisuutta tästä prosessista. Tämän monet toivat esille. Eli lisättäisiin tietoisuutta tästä prosessista. Tässä pitäisi toimia kolmansien maiden kumppaneiden kanssa, kun käydään esimerkiksi vierailulla näissä maissa. Tämä tuotaisiin esille vuoropuheluissa ja teitä ei varmaankaan yllätä, että yritykset halusivat lisätä painetta kumppaneita kohtaan tässä asiassa. Sitten resurssit. Jos katsotte kuinka paljon strategian on annettu määrä tai resursseja, niin komission osalta tämä on aika pieni määrä. Resursseja siis tarvittaisiin enemmän, mutta tämä on sisäinen määrärahojen allokointi kysymys. Mutta jos haluamme tehostaa toimintaamme, niin silloin myös voimavaroja on lisättävä. Kiitoksia paljon. Onko mitään kysyttävää tai kommentteja? Helmut, mutta ihan lyhyesti. Uh, one question concerning the trade for... Yksi kysymys, joka liittyy kaupan helpotussopimukseen VTOn piirissä. Te mainitsitte, että VTOssa on käsitelty erilaisia asioita. Onko tämä sellainen väline, joka auttaa tiettyjä osallistujia maailmankaupassa, yrity, suuria yrityksiä ja pk-yrityksiäkin EU-ssa, niin että sitä voidaan myöskin käyttää hyväksi. Onko se, onko se tällainen lisärakenne, että voidaan käyttää hyväksi koko tässä arkkitehtuurissa? So thank you very much, uh, Mr. President. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat. Tämä on keskustelu, joka on todella oikea-aikainen siitä syystä, että minä voin taata, että markkinoille pääsy, asiat, jotka liittyvät loppuun lopuksi EUn työllisyyteen, tästä tässä on kyse, tulevat yhä tärkeämmiksi. Joo, nyt tässä vaiheessa ja tulevaisuudessakin, ja niin kuin professori Huckman sanoi, Eh, protektionismi kasvaa kumppaneidemme keskuudessa ja pitää myös ymmärtää, että maailma on muuttunut. Tämä ei enää ole sellainen maailma, missä kaikki kauppakumppanit noudattavat sääntöjä. Täällä käydään eh, kaikenlaista eh, peliä. En nyt sano suoraan, kuka sitä pelaa, mutta ehkä Kiina ja Yhdysvallat. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisätyötä, jotta tähän asiaan voidaan paneutua. Ja sitten tämä markkinoille pääsy työ ja markkinoille pääsy antaa 2,4 miljardia euroa per vuosi EUlle lisää. Ja tämä tarkoittaa kymmeniä tuhansia työpaikkoja EUssa. Ja tämä kattaa elintarvikkeet, autoteollisuuden, farmasian teollisuuden ja kosmetiikan. Ja tärkeää on PK-yritysten auttaminen markkinoille. Niitä eniten autamme, koska ne tarvitsevat eniten apua. Me olemme samaa mieltä monesta seikasta, jotka professori Hukman täällä otti esille ja joita hän korosti, mutta hänellä on myös oikein hyviä ehdotuksia. Se, että tulee niin paljon uutta vientiä yrityksillemme, osoittaa, että järjestelmä toimii, mutta kun protektionismi lisääntyy, niin pitää toimia vielä paremmin. Meidän toimittaa paremmin kaiken kaikkiaan ja yhdessä mukaan tarvitaan kaikki toimielimet ja erityisen hyvä oli kuulla se, mitä sanottiin Euroopan parlamentista. Eli miten tämä tilanne voidaan ratkaista? Olemme professori Lukmanin kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää tietoisuutta. Eli läksyksi komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille tulee se, että pitää olla ryhtyä toimiin paljon Brysselin kuplan ulkopuolella ja näin on tehty. Me olemme aloittaneet vuonna ohjelman. Käymme kaikissa jäsenvaltioissa Kööpenhaminasta. Lähdimme liikkeelle mm, kymmenen päivää sitten ja menemme sinne mm, kentälle ja kutsumme paikalle PK-yritykset ja muut, joita asia kiinnostaa ja kerromme, että tämä mm, markkinapääsystrategia on heidän käytössään. Mitä Euroopan parlamentti mielestämme sitten voi tehdä? Mielestämme te, jotka olette jatkuvasti yhteydessä vaalipiireihin ja niiden yrityksiin, pk-yrityksiin, jos teillä on tietoa niiden vientiongelmista, niin mielellään autamme teitä levittämään tätä tietoa. Tarvitaan lisää viestintää ja tietoisuutta. Tämä on tärkeää, mutta on tietenkin perustavanlaatuinen seikka, eli se, että valitaan prioriteetit paremmin. En nyt tiedä, olemmeko samaa mieltä kuin professor Hogma sanoi, hänen mielestään pitää paljon laajemmalti tarkastella näitä markkinoille pääsyongelmia, mutta me haluamme varmistaa sen, että tämä on jatkossakin demokraattista. Komissio voi olla kaikenlaisia eh, ajatuksia siitä, mitä markkinoille pääsy esteitä pitää torjua, mutta antaa yritysten puhua ja kertoa mistä tarpeista. Sitten tarvitaan parempaa koordinaatiota. Tätä olemme korostaneet. Olemme, me olemme talousdiplomatia-hankkeen aloittaneet, eli haluamme kaikki komission osastojen johtajat saada mukaan ja ihmiset kentältä niin, että voimme todellakin vahvistaa toistemme työtä. Tämä on tärkeää, mutta omasta kokemuksestani sanoisin vielä erään seikan. Minä aikaisemmassa tehtävässäni olin Kiina-valtuuskunnan eh, kauppa edustuston edustuston Kiinassa, siis kaupan johtoasemassa minä siellä järjestin komission jäsenille ja muille kollegoille vierailuita muun muassa puhemies Schulzille. On vaikea uskoa, kuinka voimakkailta nämä samat sanat kuulostavat Euroopan parlamentin suussa, kun käy muualla edustaa tätä tärkeää toiveelintä ja kaikki tärkeimmätkin ihmiset kuuntelivat myös presidentti Xi Jinping kuunteli oikein tarkkaan puhemies Schulzin ajatuksia liittyen markkinoille pääsyyn ja niiden on pystyttiin joitain asioita ratkaisemaan Kiinassa. Eli minä voin kentän kokemuksen pohjalta sanoa, että aina kun joku parlamentin valtuuskuntainenkin lähtee, niin pitää ajatella markkinoille pääsyä. Ja minä voin teitä auttaa, koska te olette kaikista parhaat lähettilää tässä taistossa. Hyvät naiset ja herrat, meidän kaikkien koordinoitava ponnistuksiamme. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. Ja olemme täysin teidän käytössänne tässä yhteisessä ponnistuksessa. Kiitoksia. Toukokuun toisella viikolla me lähdemme Kiinaan. Professori Högman, lyhyt vastaus kollegani kysymykseen, olkaa hyvä. Uh, yes, so... No niin, uskon, että tämä tietysti on kuvaa. Emme ole tästä vielä paljon nähneet, koska sopimusta vasta ollaan pistämässä täytäntöön. Markkinoille pääsyä käsittelevä työryhmä yhdistää VTOn kaupalliset sopimukset ja terveys- ja säännöt, eikä tämä millään tavalla estä sitä, että kaupan helpottamissopimus tulee osaksi tätä koko prosessia. Voin sanoa, että katsokaapas tuo asia, jota, josta tuo ja tuo yritys on huomauttanut, on artiklan ja sen ja sen kattama kaupan helpottamista koskevassa sopimuksessa. Tämä on yksi tapa puuttua täysin kysymyksiin. Kyllä, näin on, kun arvelittekin. Kiitos paljon, professori. Tähän päättyy kohdan 25. Käsittely 26 kohta on muut asiat. Muita asioita ei ole. Ja 27 kohta. Seuraava kokous järjestetään 21. ja 22. maaliskuuta. Ja siinä kaikki. Kiitos paljon ja hyvää illanjatkoa.